Αγαπητές φίλες και φίλοι. Hyvät ystävät. Aloitamme kuulemisemme aiheesta julkisten yleisradio, julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien rooli. Haluan toivottaa tervetulleeksi asiantuntijat, jotka olemme tänne kutsuneet. He ovat kaikki eh, henkilöitä, joilla on vuosikausien kokemus yleisradiotoiminnan alalta. Ennen kuin siirryn ohjelmaan, haluaisin ottaa esiin muutaman asian, joiden tulisi olla pohjana koko keskustelulle. ja ne ajatukset, joita meidän valiokuntana on tuotava eteenpäin. Julkisten yleisradiotoiminnan harjoittajien rooli ja koko sektori on hyvin tärkeä kaikille. Se kuuluu kansallisiin toimivaltuuksiin. Kansalliset viranomaiset siis määrittelevät yleisradiotoiminnan roolin. Ja siksi julkiset äh, yleisradiot voivat saada julkista tukea suoraan tai epäsuoraan. Erilaisten tukien kautta, maksujen kautta, esimerkiksi televisiolupien kautta, joita kansalaiset itse maksavat. Meillä on täydentävä pöytäkirja tässä sopimuksessa – jossa on kysymys jäsenvaltioiden yleisradiotoiminnasta ja niiden roolista. Tärkeää on se, että televisio ei tule vasta ainoastaan kaupallisiin tavoitteisiin. Me haluamme korkealaatuista televisiotoimintaa ja me haluamme myös tietyt kriteerit. Nimittäin, että televisiosta tulee ajan tasaista, ajan tasalla olevaa informaatiota. Yleisradio ei ole ainoastaan tällainen äh, perinteinen yleishyödyllinen toimi. Sillä on omat erityiset, piirteensä. Ja nämä erityispiirteet ovat niitä, joita asiantuntijamme täällä tänään käsittelevät liittyen perinteisiin yleishyödyllisiin palveluihin. Nyt me olemme aikamoisten haasteiden edessä. Tekniikan vallankumous on tapahtumassa ja Äh, eri televisiolähetykset muuttuvat, tekni, äh, on äh, digitaalinen televisio, on, on kaiken näköisiä erilaisia vaihtoehtoja markkinoilla. Ja tänään tarkoituksena on nimenomaan tarkastella, miten tämä toimii, miten julkiset yleisradiot toimivat näissä puitteissa puitteissa, miten nämä puitteet ovat muuttuneet, miten yleisradiotoiminta sopeutuu markkinoille. Meillä on koko joukko kysymyksiä. Öö, mitenkä voimme huolehtia siitä, että yleisradiotoiminta tarjoaa yhtäläisen pääsyn kaikille. Meidän tarvitsee huolehtia katsojista, ja uusista toimijoista. Ja meidän täytyy myös huolehtia turvallisuudesta, yhteiskunnallisista näkökulmista, missä määrin tätä uutta audiovisuaalista ympäristöä voitaisiin paremmin hyödyntää myös yleisradiotoiminnassa. Meidän täytyy myös tarkastella, millä tavalla se voi hoitaa roolinsa valistuksen ja koulutuksen kannalta, joka on myös pitkän aikavälin tehtävä ja se on myös hyvin tärkeä. Meillä on tietyt säännöt valtion tuelle, jota tässä voidaan käyttää. Meillä on tiettyjä direktiivejä olemassa. Ovatko ne sopivia? Jos eivät, miten eivät? Ja Miten äh, julkinen yleisradiotoiminta äh, toimii tässä uudessa taloudellis-sosiaalisessa tilanteessa? Tämä ihan lyhykäisenä alustuksena minun puoleltani. Ja nyt haluaisin toivottaa uudelleen vielä tervetulleeksi meidän asiantuntijamme. Kuten te näette, olemme jakaneet tämän kuulemisen kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on enemmänkin kysymys äh, julkisesta yleradiotoiminnasta ja sen roolista uudessa audiovisuaalisessa ympäristössä. Ja annankin välittömästi puheenvuoron Pereoriol Kostalle, joka tulee Barcelonan yliopistosta. Hän on poliittisen kommunikaation professori. Universitat Autonom de Barcelonasta. Ja teillä on siis 10 minuuttia aikaa. Sillä tavalla kaikki sitten saavat mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Olkaa hyvä. Eh, gracias, señora Kiitokset eh, puheenjohtaja. Eh, kiitokset myöskin täällä parlamentin jäsenille ja muille asiantuntijoille. Pyrin käyttämään puheaikani viiten seikkaan, jotka ovat mielestäni tärkeitä, kun pyritään määrittelemään julkisen television ja tämänhetkisen audiovisuaalisen alan tilaa. Ensinnäkin suurista äh, vaikeuksista, joihin yksityiset kanavat ja tuottajat ovat törmänneet, jotta ne voisivat kilpailla äh, samalla linjalla. Nimittäin yksityinen sektori ei pysty vastaamaan siihen, mitä yleisö siltä edellyttää. Tämä on jatkuva, asi jatkuva ongelma, siis tarjonnan ja kysynnän yhteensopimattomuus. Tässä mielessä haluaisin ottaa esiin pari seikkaa, jotka ovat välttämättömiä ymmärtää, jotta yksityinen televisio voisi kehittyä entistä enemmän siihen suuntaan, että se vastaisi myöskin television sosiaaliseen tarpeisiin. Ensinnäkin on mietittävä sitä, miten uutiset kehittyvät. Ne ovat yhä lyhyempiä, niissä ei ole mitään kontekstia mukana ja, ja usein ne ovat myöskin skandaalihakuisia enemmän kuin tietopainotteisia. Onkin tärkeää ottaa myöskin muita seikkoja esiin, esimerkiksi Espanjassa on jopa esitelty erilaisten rikollisten elämää televisiossa ja, ja tämä on, on, on selvä haitta myöskin katsojille. Lastensuojelu on täysin puutteellista televisiotoiminnan piirissä ja yhä enemmän käytetään käytänteitä, joissa – informaatio sekoitetaan mainontaan. Joten voimme huomata sen, että yhteiskunnan haasteisiin ei pystytä yksityisellä sektorilla vastaamaan. Tässä mielessä haluaisinkin nyt siirtyä seuraavaan kohtaan, joka on myöskin hyvin tärkeä. Meidän on nimittäin saatava aikaiseksi hyvä pohja, laillinen pohja myöskin julkiselle televisiotoiminnalle. Se tarkoittaa myöskin lähetysten lupakäytäntöä. Enkä puhu pelkästään niistä henkilöistä, jotka katsovat perinteisesti julkista televisiota. Nimittäin oikeastaan kyse on siitä, että hyvin harvat henkilöt katsovat pelkästään julkista TVtä. Siksi minun mielestäni subsidiariteettiperiaatteen käyttö tässä yhteydessä olisi eduksi. Olisi hyvä myöskin harjoittaa tehtävien jakoa sillä tavoin, että se mitä julkinen TV ei pysty tarjoamaan, yksityinen sektori voisi taas vastata tähän haasteeseen. Mutta niin kuin sanottu, meidän on käytettävä tässä yhteydessä subsidiariteettiperiaatetta. Samoin julkisen palvelun täydentäminen sillä tavoin kuin Euroopan parlamentti on ehdottanut olisi tärkeää. Puhun nyt nimittäin digitaalisesta lukutaidosta ja sen vahvistamisesta. Meidän ei pidä rajoittua pelkästään digitaaliseen lukutaitoon internetin, osalta, äh, internetin liittyen. Se on asia, joka liittyy paljon laajempiin puitteisiin ja Euroopan parlamentissa tätä onkin käsitelty pitkä ja hartaasti. Unionin kansalaisten on ymmärrettävä se, miten tärkeää on osata käyttää kaikkia nykyisiä palveluita. Euroopan unionilla on myöskin mahdollisuus tällä tavoin tuoda parempi imagonsa esiin. Ja, ja myöskin yksityisellä televisiolla on tässä kortensa äh, kannettavana kekoon. Haluammeko, haluammekin siksi parantaa äh, sekä julkisen että yksityisen sektorin äh, kuvaa, koska kuva on mitä ilmeisemmin huonontunut viime aikoina. Nyt julkisen television rooli suhteessa uuteen toimintaympäristöön, digitaalisen interaktiivisen toimintaympäristöön on tarkasteltava kahta seikkaa. Ensinnäkin tuotantoa. Julkisen TVn on jatkettava tiettyjä omia linjojaan, esimerkiksi selkeä tuotanto, laaja tuotanto, mutta otettava kuitenkin huomioon myöskin ympäristöseikat ja, ja tietyt alueelliset piirteet. Samaten uusia journalismin kiintoisia sektoreita olisi käytettävä sillä tavoin, että kansalaiset otetaan myöskin entistä enemmän huomioon. Uusien teknologioiden kautta tämä on mahdollista toteuttaa. Minun mielestäni julkinen TV voi toimia myöskin innovatiivisena äh, tekijänä. Tämä siis tuotannosta. Sitten jakelusta pari sanaa. Minun käsittääkseni julkisen TVn on käytettävä kaikkia mahdollisuuksia hyväkseen, jotta se voisi vastata kansalaisten toiveisiin. Sen on äh, jatkattava linjalla, jota on peräänkuulutettu. Esimerkiksi teemakohtaista tarjontaa on äh, oltava, mutta myöskin uusia linjauksia on otettava käyttöön ja, ja ohjelmista pitäisi saada tietoa esimerkiksi netistä ilmaiseksi. Minun käsittääkseni nettisivujen käyttö on tällä hetkellä vielä riittämätöntä. Sen on toimittava TVn tukena. Sitä kautta on mahdollista saada entistä enemmän tietoa siitä tarjonnasta, mitä meillä kaikille on käytettävissämme. Sitten neljäs kohta, joka liittyy siihen, miten tärkeä julkisen television on kuitenkin pysytellä tavoitteiden piirissä. Euroopan parlamentti onkin työstänyt tätä asiaa, esimerkiksi silloin kun puhuttiin kansallisten sääntelyviranomaisten roolista. Julkisen eh, TV-tuotannon ei pidä unohtaa sitä, miten tärkeä se perinteinen rooli on. Se ei saisi olla riippuvainen päätöksenteko instansseista se on yleensä toteutunutkin Euroopassa. Muutamia muitakin avainseikkoja on hyvä pitää mielessä, esimerkiksi hajauttamisen merkitys, erilaisten kielten ja kulttuurien levittäminen ja minun mielestäni erityisen merkittävä on myöskin se, että monet julkiset TV, silloin kun ne joutuvat kilpailutilanteessa 24 tuntia vuorokaudessa yksityisen sektorin kanssa. Ne lopulta päätyvät toimimaan hyvin samalla tavoin kuin yksityiset televisiokanavat. Mielestäni tätä pitäisi nyt tarkastella läheltä, koska se on juuri se, mitä kohtaan on paljon esitetty kritiikkiä. Sitten vielä rahoituskysymys, niin sanottu vastuullinen rahoitus, niin kuin itse asia nimitän. Julkisella televisiolla on selkeät rahoituspuitteet, niin kuin äsken puheenjohtaja juuri totesikin. Joko, joko kansallisten parlamenttien mandaatin mukaan tai sitten muiden lainsäädännöllisten seikkojen nojalla niiden pitäisi päätyä seuraavaan rahoitukseen. Voitaisiin toimia esimerkiksi sillä tavoin, että kaikki toiminta on pelkkää julkista TV-toimintaa ilman mainoksia. Tällainenkin malli on löydettävissä Euroopasta. Tai sitten toimitaan niin, että ohjelmien lisäksi tarjotaan myöskin mainoksia. Tätä voitaisiin kuitenkin vielä kehittää sillä tavoin, että päädyttäisiin ikään kuin sekamalliin. mainoksia voitaisiin esittää vain tiettyinä aikajaksoina ohjelmatarjonnan yhteydessä ja toiset aikajaksot taas olisivat ilman mainoksia. No mistä sitten julkista televisiota voidaan rahoittaa? Minkälaisia rahoituslähteitä meillä on? Eri mailla on erilaiset Erilaiset rahoitusmallit, esimerkiksi vero, verot tai sitten televisiolupamaksut, suoramainonta. Ja, ja jos oikein ymmärrän, niin ainakin Ranskassa on kokeiltu erilaisia uusia rahoitusmalleja, jotka liittyvät myöskin sellaisen toimintamallin, että yksityiset televisio-ohjelman tarjoajat luopuvat tietystä aikajaksoista ja tätä kautta voidaan kanavoida lisää resursseja julkisen suuntaan. Mutta se, että valtiolla kuitenkin jonkunlaisen kansallisen sääntelyviranomaisen kautta olisi tässä merkittävä rooli, voisi olla hyvä asia. Voitaisiin jopa luoda tietyn tyyppisiä sopimuksia, eh, jotka edesauttaisivat tämän vastuullisen rahoituksen toimintaa. Nämä ovat mielestäni tärkeitä eh, seikkoja, eh, jotka on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan julkisen ja yksityisen televisiotoiminnan rooleista. Niin kuin sanottu, meidän on mietittävä sitä, millä tavoin voimme käyttää subsidiariteettiperiaatetta hyväksi, kun etsimme laadukasta julkista TV-ohjelmatarjontaa. Digitaalinen lukutaito on tärkeää, mutta sen on myöskin kohdistuttava televisiotoimintaan eikä pelkästään internettiin, koska tätä kautta on mahdollista parantaa imagoa. Usein nimittäin opiskelijat joiden kanssa olen tekemisissä, kertovat olevansa täysin tympääntyneitä julkisen televisiotarjontaan. Eli tilannetta olisi parannettava. TVn on pysyttävä oikealla linjalla, pidettävä kiinni tavoitteista ja kansallisen sääntelyviranomaisen rooliakin on pidettävä yllä. Ja vielä kerran, niin kuin sanottu, on pysyttävä joko kokonaan julkisella linjalla tai sitten etsittävä uusi sekamalli, jonkunlainen mix-tyyppinen malli, jossa yksityinen sektori voidaan osaltaan linkittää yhteen julkisen televisiotoiminnan kanssa. Kiitokset herra Per Oriol Kosta. Onhan niin, että julkisilla varoilla rahoitettava valtiollinen televisio on hyvin keskeinen aihe keskusteluissa. Nyt antaisin äh, puheenvuoron Olivier Sakioralle, joka on pääjohtaja. Äh, hän jatkaa siis äh, ranskaksi. Kymmenen minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, Madame le Président. johtaja, arvoisat äh, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, äh, valittelemisen unionin äh, poissaoloa tästä tilaisuudesta hän oli nimittäin perhesystä joutujamme Pariisiin. Arvoisat kuulijat, julkinen audiovisuaalinen ala on luonnollisesti tärkeässä roolissa ja sen kehitystä on jatkettava Euroopan unionissa. Julkinen audiovisuaalinen ala luonnollisesti, niin kuin monet muutkin julkiset sektorit, joutuvat tarkastelemaan sekä juridista puolta, sääntelyä, sekä valtiollisella että yhteisön tasolla. Ja, ja myöskin, niin kuin monet muutkin sektorit joutuvat tarkastelemaan sitä, mikä siitä tekee erityisesti julkista. Tämän päivän kuulemistilaisuuden aihe on varsin ajankohtainen. Niin kuin puheenjohtaja totesi, komission tiedonantoa julkisten äh, palveluiden äh, soveltamisesta ja siihen liittyvistä säännöistä jäsenvaltiossa on nyt äh, käsiteltävä asia ja myöskin mainontamarkkinat ja niiden jakaminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä on yksi keskeisistä kysymyksistä. Vielä ranskalainen tilanne, Ranskan tilanne, tilanne nimittäin uuden julkisen audiovisuaalisen alan uusi lainsäädäntö, joka on astumassa voimaan tämän viikon lopulla. Joten nämä ovat kaikki kiintoisia ja ajankohtaisia aiheita. Anna mielelläni lisätietoja vielä kysymyskierroksen aikana, jos niin haluatte. Nyt sitten kolmen keskeisen seikkaan, joka, josta ensimmäisenä haluaisin käsitellä sitä, mitä erityisominaisuuksia julkiselta TV-toiminnalta edellytetään – Toiseksi haluan pureutua eh, siihen, millä tavoin, eh, miksi edellytetään, että julkinen TV-toiminta olisi esimerkillistä ja, ja, ja, ja minkälaisia eroja on löydettävissä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Ja kolmanneksi uudet teknologiat. Nyt sitten ensimmäisenä tähän erityisluotuisuuskysymykseen. Mikä tekee TV-toiminnasta ja ohjelmatarinasta julkista? Ranskassa, niin kuin monessa muussakin maassa, julkiset TV-ohjelmat määritellään lainsäädännöllä ja niillä on tietyt tavoitteet, joista on sovittu hallituksessa ja, ja tietyissä televisiotoimintaa harjoittavissa yrityksissä näiden yhteistyön tuloksena on saatu aikaiseksi selkeät, ter- sel- selkeät säännöt. Ajattelen nyt yleisluontoista ohjelmatarjontaa, myöskin vaali, debatit, esimerkiksi tele, tie, tieliikenneturvallisuuskysymykset, uskonnolliset ohjelmat ja tämän tyyppiset ohjelmat. Nämä ovat siis tiukkaan ottaen julkista tarjontaa. Mutta muunkin tyyppistä ohjelmointia ja ohjelmaa edellytetään luonnollisesti julkiselta tarjoajalta. Ehkä hieman vaikea näitä ter- termen luonnehtia, mutta joka tapauksessa ajatellaan tätä kulttuuripainotteista ohjelmaa, enemmänkin älyllistä puolta painottavaa ohjelmatarjontaa, niitä edellytetään hieman enemmän kuin yleensä yksityiseltä sektorilta ja tähän Ranskan uudessa lainsäädännössä onkin pyritty puuttumaan. Ajattelen myös nyt vaikkapa teatterilähetyksiä, dokumentteja, musiikkiohjelmia ja, ja, ja niin edelleen. Miksei myöskin fiktio, erilaiset luovuutta, <clears throat> esiin tuovat ohjelmat, historialliset ohjelmat ja niin edelleen. Joten siis tämän tyyppistä sisältöä edellytetään äh, julkiselta tarjonnalta. Olisi kuitenkin äh, hyvä saada aikaiseksi myöskin arviointi äh, järjestelmä, joka toimisi pitkällä tähtäimellä ja joka saisi jota kautta olisi saatavissa selkeä käsitys siitä, miten asiat käytännössä toimivat. Ja tällä tavoin esimerkiksi Iso-Britanniassa on jo toimittukin. Tällaisen arvioinnin kautta päästään paremmin selvyyteen siitä, josko kriteerit toimivat ja, ja onko päästy siihen tavoitteeseen, joka julkiselle taloudelle on asetettu. Sitten vielä valtion avuista lyhyesti. Ranskassa lainsäädäntö edellyttää sitä, että Ranskan televisio noudattaa kilpailusääntöjä eikä missään tapauksessa saa syyllistyä kilpailun vääristymiin myöskään tällä sektorilla. Audiovisuaalinen ala ylipäätään on hyvin säädelty Ranskassa ja, ja niin kuin tiedätte, vuoden 2001 Euroopan komission tiedonannossa tästä puhuttiin, tähän mainittiin, tämä asiahan mainittiin tässä salissa jo aikaisemmin tänään. Me toimimme täysin perustamissopimusten mukaisesti ja pyrimme siihen, että vapaa kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin välillä toimii myöskin käytännössä. Samaten viitattiin siihen, että 5. tammikuuta alkaen Ranskassa on jo ollut käytössä tällainen seka, sekajärjestelmä, miksi järjestelmä joka tarkoittaa sitä, että Frans, Ranskan television äh, tietty, tiettyyn ohjelma-aikaan ei saada esittää lainkaan mainoksia. Tällä on luonnollisesti myöskin rahoituksellisia sitoumuksia takana tällä uudella järjestelmällä. Ja sen tarkoituksena on päästä jatkossa siihen, että otetaan käyttöön tietyn tyyppisiä sopimuksia, joiden kautta kilpailukysymykset saadaan paremmin eh, järjestykseen ja myöskin pystytään paremmin vastaamaan siihen eh, kysyntään, jota julkista televisiotoimintaa kohtaan on esitetty. Nyt sitten toinen osa kysymyksistä, eli pari sanaa äsken mainitusta sopimuksista myöskin. Tämä on aihe, jota on paljon puhuttu jota on paljon käsitelty Ranskassa. On siis esitetty ajatusta, joka perustuu siihen, että julkisten kanavien on ikään kuin toimittava täydentävänä tekijänä yksityisten suhteen. Ja niiden on julkaistava erilaista ohjelmatarjontaa kuin mitä yksityiset sektorit tekevät. Ajatellaan nyt vaikkapa seuraava tilannetta, ei urheilulähetyksiä eikä esimerkiksi jotain jatkosarjoja. Tämä ei kuitenkaan ole Ranskan malli, Ranskan käyttäjän ottama malli, koska historian lehdiltä on saatu kokemusta asiasta ja, ja niin kuin sanottu, meidän on otettava myöskin kuulijat ja erilaiset kuulijatyypit ja katselijatyypit huomioon. Emme me halua missään tapauksessa TVtä, joka on suunnattu pelkästään eliitille. Me haluamme kansan television, mutta kuitenkin sillä tavoin, että osa ohjelmatarjonnasta on ehkä hieman vaativampaa, jos näin voi sanoa. Mutta niin kuin sanottu, Ranskan uusi televisiolaki edellyttää sitä, että esimerkiksi kulttuurista tarjontaa on entistä enemmän ja, ja laatu on entistä korkeampaa. Ohjelmat ovat siis vaativampia ja se perustuu siihen, että otamme huomioon koko yleisön. Toisaalta kuitenkin haluamme tarjota myöskin niin sanottua helpompaa ohjelmaa, että saisimme laajemmat kansanosat katetuksi. Nyt sitten vielä valitakseni komission tiedonantoon. Käsittääkseni kaikkien on kohdennettava katsensa kohti tulevaisuutta ja mietittävä nimenomaan digitaalista aikakautta. Meillä on kolme akselia tässä käytössämme. E, e, Ensinnä siirtyminen analogisesta televisiosta digitaalisen television Toinen akseli taas perustuu uusiin palveluihin, lineaarisiin palveluihin, esimerkiksi laajakaista, mobiilitelevisio ja, ja muut uudet, uudet teknologiat, joiden osalta myöskin julkisen saran on oltava tiukasti kehityksen kulussa mukana, jotta se jäisi syrjään. Ja sitten vielä kolmas akseli, jota direktiivi säätelee, nimittäin audiovisuaalinen media, jonka osalta meillä onkin aivan selvät säännöt ja jota asiaa Euroopan komissiokin työstää. Meidän on saatava käyttöön selvät säännöt, jotka säätelevät myöskin kilpailukysymyksiä ja, ja subventointikysymyksiä. Jäsenmaiden on otettava käyttöön välttämättömät toimintamallit, jotta tähän uuteen aikakauteen voitaisiin siirtyä kivuttomasti ja, ja jotta myöskin julkinen televisio olisi täysipainoisesti tässä uudessa tilanteessa mukana. Sitten vielä epäreilu kilpailu suhteessa yksityisen tarjontaan. On se aivan selvää, että mitään epäreilua kilpailua ei voida hyväksyä. Ja, ja, ja siksi meidän on toimittava esimerkillisesti. Ja hyvin aktiivisesti eh, oltava ajan hermolla mukana. Kiitos. Haluaisin sanoa, että julkisen yleisradiotoiminnan ohjelmien täytyy olla myös sellaista, että se puhuttelee meidän nuorisoamme. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että hyvin usein kaupalliset näkökulmat ovat nuorille kaikkein tärkeimpiä ja sillä tavalla se vaikuttaa myös yleisradiotoimintaan. Eihän se ole erillistä toimintaa yhteiskunnassa ja tietyt uudet teknologiat samoin. Kysymys kuuluukin, kuka investoi, miten se tapahtuu, kuinka huolehditaan investoinnista yleisradiotoiminnassa, onko tämä hyväksyttyä valtion tukea, onko se mukana tietyssä paketissa, tukipaketissa, koska täytyy myös ajatella näitä yksityisiä lähettimiä. Jos ne poistaisivat mainokset silloin täytyy miettiä, millä tavalla kansallinen tuki korvaisi e, ja miten sitä käytettäisiin uudelle teknologialle, koska se on se, mikä on yleisradiotoiminnalle kallista. Kiitokset. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaksi yksityiselle sektorille pois yleisradiotoiminnasta. Ross Bigham, joka on pääjohtaja mainostelevisio äh, liitossa Euroopassa. Te saatte siis 10 minuuttia yksityisen äh, televisiokanavan esittelijänä. 10 minuuttia, olkaa hyvä. Very much, Madam Chairman. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, valikunnan jäsenet, kiitoksia kutsusta tänne tänä aamuna. Puhun siinä näiden yhtiöiden puolesta, joiden logot näette tässä kuvassa, pitäisi heti selvittää, että en halua puhua kaupallisradion puolesta tai printtimedian puolesta, joten muitakin ihmisiä on, joiden intressit täytyy kuulla tässä keskustelussa siis. Ainoa näkökohta, jossa kaupallislähetystoiminnan harjoittajat yleisradiotoimintaa voivat kommentoida, on meidän välinen suhde. Me olemme siis yksityisiä toimijoita ja sitten meillä on julkisia kilpailijoita. Meidän lähtökohtamme, huolimatta tästä kritiikistä, jota tiedeyhteisönkin piiristä tulee, niin että paljon julkista hyötyä tulee myös yksityiseltä puolelta televisiossa. Muutamia esimerkkejä. Kansallisen sisältöön olla, siinä olemme johtavassa asemassa olevia investoija Ja sitten meillä on myös panoksemme viestinnän moniarvoisuuteen. Ja sitten ehkä teille poliitikkoina kiinnostavaa on, on se, että on tämä 24 tuntia uutisia, uutispalvelu, niin se sillä on suuri merkitys Saksassa, Puolassa, Isossa Britanniassa, juuri viikolla Portugalissa. Joten tätä taustaa vastaan, että miten kaupallisina toimijoina olemme yhteiselossa julkisten toimijoiden kanssa. No voisitko, voisitko puhua hieman hitaammin? Uh, right, uh, okay. Uh, maybe minutes if I slow down. No, ehkä se menee 11 minuuttia, jos hidastan. yhteiselo, siis julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, niin se on aina tällainen, se ei ole helppo suhde. On suuria rakenteellisia etuja tässä duaalisysteemissä, jos yksi toimija saa monivuotisia julkisia, julkista rahoitusta. Pahoittelen, jos puhun liikaa rahasta, mutta ihan rehellisesti sanottuna hyvä, hyvät ohjelmat maksavat. Ja tässä on rahoituskuilu jo julkisen sektorin hyväksi Euroopassa. Tässä on tietoja vuodelta 2006. Tässä on verrattu julkista rahoitusta ja sitten sillä rahoituksella, jota on yksityisille lähetystoiminnan harjoittelijoille. tämä on 2006, niin 2001 tiedot olisivat vielä huonommat meidän näkökulmastamme. Yksi esimerkki vain. Arvioimme, että Saksassa julkinen tuki ylittää 8 miljardia tänä vuonna, kun taas yksityisellä puolella mainonta viime kuussa meni 5 prosenttia alaspäin. Ja 5 prosenttia Euroopan mittakaavassa aika hyväkin suoritus, tämä on vain 5 prosenttia alaspäin. No, en tässä nyt hae myötätuntoa tai mitään erityisapua tai julkisen tuen kieltämistä, vaan koska uskon, että tätä taloudellista taustaa vasten, niin jos julkiset toimijat, kuten 800 Mikoteksi heistä sanoi, että jos väitetään, että digitaalista mediaa yrittävät yksityiset toimijat monopolisoida, tällainen kommentti ei ollenkaan auta, jos tällaista rationaalisempia yhteisöä halutaan luoda meidän välillämme. Sitten optimistisempaan sävyyn näitä olosuhteita tässä hahmottelisin, jotka rationaalisempaan suuntaan meitä veisivät. Ensimmäinen oli se, että sopitaan näistä vastaavista rooleista EUn ja jäsenvaltioiden välillä tällä osa-alueella. Tämä aihe näyttää vievän enemmän aikaa kuin se pitäisi. Kuvittelen, että e- on kiistatonta tässä salissa, että, mikä, että jäsenvaltioiden määli on määritellä julkisten toimijoiden toimeksianto, emme sitä kyseenalaista. Pitäisi olla myös kiistatonta, että EUn rooli, kuten perustamissopimuksessa sanotaan, että valmistaa se, että julkisen tuen sääntöjä, valtion tuen sääntöjä kunnioitetaan. Se, mitä jäsenvaltiolta pyydämme, niin toimeksiannon täytyy olla sellainen, että ulkoinen itsenäinen valvoja sääntilestä valvoo sitten tämä rahoitussysteemi on tehtävä myöskin jäsenvaltiossa oikeanlainen rahoitus. Kun saa yhtä aikaa mainosta ja julkista tukea, se on huono mahdollinen ratkaisu. Ei pelkästään meille kaupallisen toimijoina, vaan myös katselijoille ja julkisille toiminnanharjoittajille heille itsellään. Ranska, kuten Tsekki, ovat äskettäin tästä kaksoisrahoituksesta siirtyneet pois yksi, yksinkertaisemman mallin puolesta. Tietysti tämä on kansallinen asia, mutta pidämme hyvänä siitä, että tietoyhteiskunnan pääosasto on tässä tulossa samalle linjoille. No, julkisen tuen suhteen erityisesti talouskriisin aikana on selvää, että julkisen tuen, valtion tuen sääntöjä pitäisi noudattaa. Tässä pitäisi myös subsidiariteettia kunnioittaa oikeudenmukaisella tavalla. Mutta jos katsotaan tätä tekstiä, jonka Rova Cruz on ehdottanut ja lukee sen huolellisesti, eikä luota näihin joihinkin reaktioihin, niin siinä viitataan subsidiariteettiin kovastikin. Teidän ei tarvitse niitä laskea ja lukea, mutta 45 on, jossa on 106 kohtaa dokumentissa jäsenvaltioiden oikeasta valtaoikeuksista. Meidän pitää kysyä, että nämä julkiset toimijat, ne, jotka vastustavat Rova Cruzin työtä subsidiariteetin periaatteella, niin aidosti he kansallisia valtaoikeuksia puolustavat, vastustavat he sitä periaatetta, että pääosasto heidän toimiaan tarkkailee. Valvonta, jota on jo käsitelty, se on subsidiariteettia käytännössä, se on suositus kilpailun pääosastolta ja enempää tällainen suositus, jos jäsenvaltio sitä noudattaa, tarkoittaa sitä, että EU ei sekaannu julkiseen toimintaan. Kilpailujuttuja varmaankin tulee esille yksityiseltä puolelta, jos teksti hyväksytään, mutta jos ei hyväksytä, niin sitten niitä on vieläkin enemmän. No toinen ehdotuksemme sille, että miten voisi olla parempi suhde meidän välillämme, on tällainen yhteistyösuhde eikä monopolisuhde julkiselta puolelta joitakin on julkisella puolella ja flaamilainen lähetystyöntekijä teki tämän tammikuussa, jotka hyvä, hyväksyvät sen, että julkinen tuki tuo muassaan eh, tällaisen velvoitteen olla herkkä muidenkin intresseille ja tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, mutta tällainen lähestymistapa on myös vallalla, että julkisen toiminnan harjoittajat eivät välitä siitä, mikä vaikutus heidän palvelullaan markkinoille. Tämä on myös sellainen lähestymistapa, joka nähdään urheilukisojen oikeuksissa. Sitä ei ole kiistallista se, etteikö urheilu voisi olla julkisen tehtävänannon piirissä, mutta että julkiset toimijat pitävät sitä tällaisena blankona valtakirjana käyttää mm, veromaksien rahoja. No viimeinen ehdotukseni on se, että pitäisi puhua enemmän avoimuudesta ja objektiivisten tiedon perusteella, eikä näin abstraktien argumentein. olen käsitellyt ehkäpä talousvaliokunnan asioita ihan tietoisesti, mutta sitten lopettaakseni asioille, jotka ovat lähempänä kulttuurivaliokunnan sydäntä. Erityisesti eurooppalainen sisältö. Tämä valiokunta säännönmukaisesti eh, tapaa Readingia ja ministerineuvostoa konsultoitte ja yritätte saada kaikki mahdolliset euro, eurot tähän mediaohjelman tukemiseen varmaan se on tukemisen arvoinen, mitä siinä yritetään tehdä on saada julkista rahaa eurooppalaisen sisällön tekemiseen. Mutta samaan aikaan ihan laajempia summia julkiset toimijat käyttävät Hollywoodissa kulumaan yhdysvaltalaista sisältöä. Tästä vaikka löytää mitään tietoa, mutta yksi harvoista julkisista toiminnanharjoittajista, joka julkaisee tilastoja, sanoi, että 84 prosenttia meni Yhdysvaltain materiaalin nostamiseen. Minun arvioni, siis se on oman arvio, mutta yhtä euroa kohtaan 567 kertaa enemmän tulee virtaa takaisinpäin. Ja rationaalisempi järjestelmä pitäisi tälle olla, kun milloin niitä luotetaan siihen, että julkisilla toimijoilla on oikeus näitä elokuvia, mikä heillä tietysti onkin oikeus. No sitten tv 2 f mainitsen viimeiseksi. Tunnustan, että tässä emme ole samaa mieltä teidän kanssanne. Mutta huolimatta siitä, että ajattelemmeko, että tämä on järkevä väline, se on siellä se on yhteisessä säännöstössä, ja sitä pitäisi noudattaa. Ja 66 prosenttia oli viimeisessä komission raportissa äh, eurooppalaista sisältöä. Sen vuoksi on, sitä ei voida hyväksyä, hyväksyä sitä, että tätä, tätä sääntöä eivät useat julkisen toiminnan harjoittajat pysty noudattamaan. No, lopetan tähän en vuoksi sen, en, sen vuoksi, että ehdottaisin TV2VFstä puhuisimme lopun päiviä näistä kiintiöistä. Vaan että jos puhutaan abstrakteilla käsitteillä, niin ne se ei johda mihinkään. Julkiset toimijat puhuvat paljon tästä erinomaisesta laadusta ohjelmassa. Varmaan kuulette siitä paljon myöhemmin. Ja teoriassa se ihan oikeassa. On, sitä täytyy tukea, että julkista rahaa saadaan hyvään laatuun sisällössä. Se, missä olemme eri mieltä, on tämä käytäntö, koska meidän kokemuksemme päivä, päiväkohtaisessa toiminnassa että useimmat ohjelmat, tämä hieno, hienot ohjelmat, ne ovat ihan marginaalisessa asemassa heidän lähetystoiminnassaan ehkä viidennellä digitaalikanavalla tai joskus huonona lähetysaikana sitä lähetetään. No, kun 24 miljardia tulee julkista tukea, niin suurin osa sitä käytetään sellaisen toiminnan, jolla ei ole mitään yleisölle mitään lisäarvoa. Järjestössä me olemme tässä keskustelleet, siitä keskustellaan tänään mutta tästä ei päästä kovin pitkälle, koska niin paljon tunteja ohjelmaa tehdään Euroopassa. On hy, hy, hy, helppo valita hyviä ja huonoja esimerkkejä julkisella puolella. Mutta ihmiset, jotka voivat analysoida, että saavatko eurooppalaiset veronmaksajat vastineet rahoilleen, ovat kansalliset riippumattomat sääntelijät tilintarkastustuomioistuimen kanssa, ja nyt EUlla on hyvin tärkeä mutta tukeva rooli kuten selon tiedonannossa todetaan, niin sen vuoksi mielestämme se on askel eteenpäin kohti järkevämpää suhdetta meidän ja julkisten kilpailumme välillä. Kiitoksia. Kiitokset herra Bigem. Kiitokset näistä tiedoista, joita te meille annoitte liittyen siihen, millä tavalla televisiota rahoitetaan. Laiton kilpailu, kun on kysymys audiovisuaalisista välineistä, klassisessa, asian, klassisessa taloudellisessa merkityksessä, eh, sitä ei ole. Sen vuoksi, että no, me näemme, että yleisö katsoo paljon enemmän äh, näitä yleisradiokanavia. Katsojaluvut ovat äh, hyvin äh, korkeat, kuin, anteeksi, käännän toisinpäin sen mainostelevision puolella. Kilpailu ei liity rahoitukseen, vaan kaikki liittyy lähetysten sisältöön. Tähän annetaan paljon rahaa, mutta julkinen televisiotoiminta – yleisradiotoiminta. Sillä on taloudellisia äh, varoja, mutta vähemmän katsojia. Sitähän tässä on kysymys. Eihän äh, tässä nyt ole kysymys tällaisesta äh, sellaisista ohjelmista, jotka eivät eh, ole kiinnostavia kaikille. Ei, vaan ohjelmien täytyy kiinnostaa mahdollisimman monia katsojia. Sitten urheilusta. Urheilu on suuri haaste televisiokanaville. Ja jos sinä tarkastelee kustannuksia, siis eh, urheilutapahtumien televisiointia, niin eh, yksityiset kanavat ostavat oikeuksia. Tässäkin on ihan selkeästi kilpailua, mutta varsinkin kun on kysymys suurista urheilutapahtumista, olympialaisista ja suurista muista urheilutapahtumista, niin siinä nähdään hyvin selkeä kuvio. No niin, kiitän kaikkia puhujia, asiantuntijoita ja nyt ryhdymme sitten käymään keskustelua. Anikot ja sitten sen jälkeen Hieronymi. Merci. Madame la Présidente, je Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset puhujille ja äskeisen perusteella mietinkin sitä, pitäisikö meidän mahdollisesti harkita näiden kiintiöiden ulkopuolelta. Siis en nyt puhu edes julkisesta tai yksityisestä, vaan ulkopuolisista tekijöistä, nimittäin niistä, jotka tässä nyt tarvitsevat tukea. Joskushan kuulijat tarvitsevat ikään kuin op- lisää oppimista, jos näin uskalta sanoa, tai, tai valveuttamista. Myöskin yksityisellä sektorilla tarvitaan laatua koska eihän kuulija tai katsoja tee valintoja pelkästään sen perusteella, onko kyse nyt yksityistä tai julkisesta tarjonnasta, vaan siitä, mitä ohjelmaa on tarjolla, mikä häntä kiinnostaa. Siis laadun, laadun merkitys on tärkeä ja siksi mielestäni valveuttaminen nimenomaan eurooppalaisen tuotannon suhteen on tär- tärkeää on helpompi jopa käydä kaupassa kuin, kuin tehdä tällaisia valintoja. No niin, nyt sitten asiaan. On selvää, että julkisella televisiolla on julkinen rooli ja julkiset velvollisuudet, niin kuin esimerkiksi arkistointi ja, ja muut velvollisuudet – mutta sen on myöskin oltava riippumatonta ja annettava riippumatonta ja, ja tyhjentävää täydellistä tietoa asioista. Ja tässä suhteessa mielestäni odotettava, on, on vielä, jää, jää paljon vielä parantamisen varaa. julkisen sektorin tarjoama tieto ja, ja uutiset eivät välttämättä aina ole samanlaista. Annetaan hyvinkin erilaista tietoa. Ja, ja joskus ei tiedä, miltä kanavalta hakisi oikeaa tietoa. Sitten julkiseen rahoitukseen liittyen pohdiskelee seuraavaa. Miksei olla ajateltu investointeja suoraan tuotteille – niin kuin äh, täällä äsken mainittiin, erilaisia varoja äh, käytetään esimerkiksi filmiteollisuuden suuntaan, niin miksei voida kulttuurisisältöisiä äh, pienprojekteja rahoittaa, koska niiden löytyminen joko julkiselta tai yksityiseltä sektorilta on hyvin vaikea. Ja siksi näyttääkin siltä, että rahaa ei ole tarpeeksi. Mä haluaisin enemmän eurooppalaisen monimuotoisen kulttuurin lähettämistä, jos varsinkin ajatellaan, että olemme lähestymässä kulttuurien välistä vuottakin. Tällaista rajat ylittävää eh, kulttuuritarjontaa ja laadukasta tarjontaa pitäisi saada kansalaisten katsottavaksi sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Näyttäisi siltä, että valvontajärjestelmää paikan löytyminen on edelleenkin hankalaa. Emme kai kuitenkaan halua delegoida asiaa pelkästään kansalliselle tasolle – Me, meidän on välttämätöntä saada lisää informaatiota Euroopan sisällä ja, ja jollakin tavoin lisää vuorovaikutusta myöskin julkisen ja yksityisen sektorin välille ja, ja nimenomaan sillä tavoin, että eurooppalaista tietoa saataisiin laajempaan levitykseen Euroopan unionissa. Katsoin, nimittäin Ranska uutisia Ranskan telkkarista ja, ja televisiosta ja Saksan uutisia Saksan televisiosta BBCltä. Sen sijaan näkee ainoastaan lyhyitä uutiskatjoja. Euronews tarjoaa hyvää tietoa ja uutisointia. Ehkä nyt vielä Arte, jos ajattelee lähinnä Saksan ja Ranskan asioita, mutta jollakin tavoin pitäisi saada eurooppalainen ulottuvuus paremmin näkymiin, jos haluamme jotain muutoksia nähdä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ιερώνημη, niin Ρουθ, eh, eh, eh, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τη θέση μου ως πρόεδρος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 Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, koko valiokunnalle siitä, että saan olla täällä. Ensin haluaisin sanoa muutaman sanan tästä äh, yhtiöstä, josta minä tulen. Se perustettiin vuonna 1925 ja se äh, rahoitetaan lähes sataprosenttisesti televisiolupaa lupamaksuilla. Meillä on neljä televisioasemaa, joiden osuus on noin 70 prosenttia. Ja ensimmäinen marraskuuta lähtien meillä on kuusi digitaalista kanavaa, joiden osuus on noin 30 prosenttia. Meillä on nettisivusto, jonka osuus on noin 4 prosenttia. Ja sitten meillä on nettiradio, kuoroja, orkesteri. TV2 perustettiin 1988 ja sillä on Tanskassa viisi televisiokanavaa ja sen osuus on noin 40 prosenttia. Aikaisemmin TV2 oli tällainen kaksimallinen rahoitusväline, jota rahoitettiin sekä mainossa että televisiolupa. Maksuin tänä päivänä ainoastaan mainosrahoin. Minusta on tärkeää keskittyä siihen, miten määritellään yleisradiotoimintaa ja kenellä on äh, toimivaltuudet määritellä se. Jos katsellaan oikeusperustaa, niin se on hyvin äh, vankka vuosien ajalta. Se alkaa EU-sopimuksella lähes 50 vuotta sitten. Sen jälkeen tuli Amsterdamin pöytäkirja 10 vuotta sitten ja se päätyy tähän TV2 äh, muutokseen viime vuoden lokakuussa ähm, Tämä äh, tuomio tai päätös oli hyvin tärkeä, koska se oli ensimmäisen asteen tuomioistuin, joka tässä tulkitsee oikeusperustaa äh, julkisen yleisradiotoiminnan määritelmän perusteella. Jos sitten katsellaan, mikä tämän oikeusperustan määritelmä on, niin äh, on hyvin selvää, että tämä yleisradiotoiminta, äh, sen tarkoituksena on täyttää jokaisen yhteiskunnan demokraattinen, sosiaalinen ja kulttuurinen äh, tarve ja sen tarkoitus on olla myös riippumaton ja huolehtia myös siitä, että saadaan aikaan monimuotoista julkista keskustelua. Ja tässä TV2-tuomiossa tai päätöksessä kävi hyvin selväksi myös, että yleisradiotoiminta eh, ei ole suoraan liitoksissa eh, näihin tiettyihin teknologisiin eh, uutuuksiin ja että se perustuu subsidiariteettiperiaatteelle, joka tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioilla on toimivaltuudet määritellä itse, mikä tämä julkinen palvelu on. Meille on hyvin selvää, että tämä tuomio Siinä käytetään sanoja, jossa kysymys on jäsenvaltioiden oikeudesta itse määritellä hyvin laajasti, mistä, mikä tässä sisältö on. Mutta tärkeää on myös se, että tässä tuomiossa painotettiin sitä, että rahoituksen muotoilu ei liity tähän määritelmään. Ja vielä tärkeämpää on se, että mainostelevisioiden toimet eivät ole mitään tärkeitä kriteereitä siinä vaiheessa, kun määritellään tätä asiaa. On myös se, komissio voi ainoastaan puuttua tähän määritelmään, mikäli siinä on selkeitä virheitä. Tanskan lainsäädännössä tämän TV2 tuomion aikana TV2, siis sen tehtävänä oli nimenomaan television, radion ja internetin ja vastaavien kautta antaa mahdollisimman laaja valikoima ohjelmia ja palveluita uutisista, yleisestä informaatiosta ja muusta. TV2 tuomessa on hyvin selvää, että tämä mandaatti on hyvin tarkka ja se on oikeusperustan mukainen. Jos sitten katsoo tätä komission lausuntoluonnosta, niin siinä määritellään tämä julkinen palvin, palvelu, jossa on kysymys siitä, että halutaan laajentaa olemassa olevia toimia ja ottaa mukaan uusia palveluita. No meille on hyvin selvää, että tämä ei vastaa TV2-tuomiota, koska tämä on asia, joka pitäisi jättää jäsenvaltioiden määriteltäväksi. Ja meille on myös hyvin selvää, että se, mitä tässä tiedoksianto luonnoksessa sanotaan esimerkiksi rahoituksesta ja siitä, että rahoitus on yksi kriteereistä, se ei vastaa tätä TV2-tuomiota liioin. Ja ehkäpä kaikkein tärkeintä liittyen tähän tämänpäiväiseen keskusteluun on tämä kolmas kohta tässä ihan alareunassa. Eli tässä tiedonannossa annetaan tällainen ex ante sopeutus, joka tarkoittaa sitä, että Euroopan tasolla pitäisi tehdä jonkinnäköinen markkina, arviointi, toimien arviointi ja sitä, että liittyykö tämä siihen, miten se vaikuttaa mainostelevisioiden toimintaan. Eikä tämäkään vastaa TV2 tuomiota tai päätöstä. Ja on sanottu myös hyvin selväksi, selvästi, että tämän asian esiin ottaminen Euroopan tasolla eh, johtaa siihen, että jäsenvaltiolta otetaan pois toimivaltuudet määritellä julkinen palvelu. Joten johtopäätöksenä meidän mielestämme komissiolla ei ole toimivaltuuksia rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta määritellä julkista yleisradiotoimintaa, kun komissio esittelee nämä uudet säännöt mainostelevisiotoiminnalle. Ja me haluaisimme myös, että komissio esittelisi lopuksi myös sitten yksityiskohtaiset suosituksensa subsidiariteettiperiaate ja kansallinen monimuotoisuus ovat asioita, joita on välttämätöntä äh, kunnioittaa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että me vastustaisimme sääntelyä. Me tiedämme, että sääntely on erittäin tärkeää, äh, kun saadaan televisiolupamaksuja ja kun on julkinen äh, tehtävä täytettävänä. Asia on vain se, että on erittäin tärkeää, varsinkin pienille maille, että kansallinen lainsäätäjä on se, joka huomioi nämä erityispiirteet ja se, että tarjonta on sopeutettu näille pienille markkinoille, tietylle kielelle ja muihin tarpeisiin. Ja Tanskassa meillä on tällainen julkinen testi jo vuodesta 2007 ensimmäinen tammikuuta, mutta se on tehty erityisesti huomioiden se, että me olemme pieni maa ja pieni kielialue ja sitä kautta myös pieni markkina-alue. Julkiselle yleisradiotoiminnalle on erittäin tärkeää myös se, että tätä yleisradiotoimintaa ei määritellä ainoastaan markkinoiden koon suhteessa, se täytyy myös määritellä teknologisesti neutraalilla tavalla niin, että julkisella yleisradiotoiminnalla on mahdollisuus kehittää itseään teknologisen kehityksen kanssa rinnakkain ja myös nähdä se, missä esimerkiksi mennään eteenpäin nopeasti. Julkisen televisiotoiminnan positiiviset markkinavaikutukset on myös huomioitava. Meidän mielestämme laatukysymys on asia, joka tulee esiin yleisradiotoiminnassa. Me myös usein käynnistämme uuden teknologian käyttöönoton. Me olemme tällaisia markkinoiden edelläkävijöitä, mikä on myös hyväksi yksityiselle sektorille ja me tuemme myös luovaa ja taiteellista ympäristöä, joka on tärkeää myös yksityiselle sektorille. Tässä äh, minun osuuteni. Kiitos. Ήταν πραγματικά μια άλλη διάσταση για το ρόλο... on uusi ulottuvuus äh, ja uusi tapa nähdä julkisen television rooli ja, ja sen rahoitus. Valtion rooli ja myöskin se, millä tavoin Euroopan komissio pyrkii määrittelemään yhteiset rahoituskriteerit julkiselle toiminnalle, mutta edelleenkin vastauksia on jäätävä odottelemaan. Toisin sanoen mietittävä sitä, millä tavoin julkinen televisio voi käyttää niitä varoja, joita saadaan esimerkiksi tekijänoikeus kysymyksiin liittyvistä rahoista ja, ja miten äh, julkista äh, rahaa muulla tavoin voidaan käyttää. No niin, sitten siirrymme eteenpäin ja seuraavana puhujana saamme kuulla pääjohtaja Orfista, Alexander Brabets. Herzlichen Dank für die Einladung. Puheenjohtaja, kiitoksia tästä kutsusta tulla puhumaan. ORF on Itävallan kansallinen yleisradioyhtiö. Yhdeksän paikallista kolme kansallista, valtiollista mm, ohjelmaa, radio-ohjelmaa ja tietysti online-palvelu myös. Olemme markkinajohtaja, mutta Itävallassa on tämä erityinen tilanne erityisesti televisiossa, että meillä on pieni maa, jossa on kahdeksan miljoonaa asukasta. Ja digitalisoinnin kautta nyt sitten siitä on tullut osa Saksan mediamarkkinoita. Suuri osa kotitalouksista voi nähdä, nähdä siis ohjelmaa samalla kielellä ja se on ihan erityinen haaste sekä julkisille että yksityisille kilpailijoillemme. Keskustelussa on viitattu siihen tärkeästi, että nämä säännökset yleisradioille, että ne että kansallisen lainsäätäjän pitää säädellä niitä niin paljon kuin mahdollista, koska tässä on suuria eroja eri eh, TV- radiomarkkinoiden välillä. Ja pienillä mailla on aivan erilaiset edellytykset kuin juuri suurilla mailla. Tai valtiot kuten Itävalta, jotka ovat osa suurempaa kieliyhteisöä. Eli tärkeä viittaus on tässä tehty subsidiariteettiin, jota haluaisin tukea tässä. No toinen asia on se, että me, ja myöskin tämä pienellä markkinoilla on tärkeä, meillä on erityinen rooli filmiteollisuudessa Itävallassa. 90 prosenttia fiktio-ohjelmista tuottaa ORF tai yhteistyössä yleis, saksalaisten yleisradioyhtiöiden kanssa. Ilman ORF ei olisi toimivaa itävaltalaista elokuva-alaa, ja se on tärkeä vastuualue meille. On myös selvää, ja se on monesti täällä jo sanottu, että eurooppalainen yleisradioyhtiö on eurooppalaiselle kulttuurille hyväksi. Se ja se perustuu siihen, että tämä tehtävänanto on laajasti määritelty. Ei mitään ahtaita ohjelmia pienille tavoiteryhmille, vaan että se kääntyy koko yleisön puoleen. Tietysti ytimessä on tiedotus- ja kulttuuritehtävä, mutta tämä tehtävä voidaan toteuttaa vain, kun se betonoidaan tällaiseen laajempaan myöskin viihdetarjontaan tai urheilutarjontaan. No seuraava kohta on se, että tarvitsemme mahdollisuutta julkisena yhtiön siihen, että on laajojen yleisöjen ohjelmia, koska vain silloin voidaan tämä tiedotustehtävä kattavasti toteuttaa. Tarvitsemme mahdollisuutta, että otamme osaa tähän digitaaliseen tulevaisuuteen. Tämä siirtyminen analogisesta on, siitä on käytännössä päätetty Itävallassa, kotitaloudet on digitalisoitu, markkinat pirstaloituvat ja sen vuoksi julkisilla toimijoilla pitää olla myös mahdollisuus tällaisen erityiskanavien tekemiseen televisiolle, että voidaan ottaa tämä sirstaloituminen kuluttajamarkkinoilla huomioon reagoida siihen täydentäen sitten tätä pää, näitä pääohjelmia. Tämä, meillä täytyy olla se mahdollisuus puhua kaikille kohderyhmille. Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on mahdollisuus erityisesti puhutella nuoria kohderyhmiä. Se edellyttää sitä, että otamme huomioon myös nämä uudet online-jakelukanavat, että olemme siellä mukana. Tähän tulee tietysti tämä kilpailulottuvuus mukaan, kun viime kymmenen vuotta on sitten ollut tätä keskustelua julkisten toimijoiden yksityisten välillä, niin nyt sitten online-markkinoilla tulee uusia kilpailuja erityisesti printtimedian puolelta. Ja tässä on tietysti koska sanomalehti puolella, printtimedian puolella on suuri, suuria muutospaineita. Minäpä vetoan kuitenkin siihen, ja tämä on suuri vastuu eurooppalaisille toimielimille, että ne näkisivät, että että tämäkään ei ole oikeita kilpailua, vaan tämä oikea kilpailu on näissä uusissa palveluissa. Se tulee ei-mediaa, muilta kuin mediatoimialoilta. Uudet firmat, kuten Google osittain tai Facebook ja niin edelleen sieltä tai tältä televiestintäalueelta, siis ei muilta kuin mediatoimialueelta. Ja se on haaste kaikissa sääntelytoimissa ottaa tämä huomioon, että näissä duaalijärjestelmissä että kun on oikeanmukainen jako julkisen ja yksityisen välillä, että kun siitä tehtään sääntöjä, jotka sitten niillä oikeastaan, jotka hyödyntävät näitä kolmansia, joilla medioiden kanssa, sidosvälineiden kanssa mitään tekemistä ja jotka eivät anna oikeastaan sisällöntuotantoon mitään tärkeää panosta. Ja tässä täytyy, yhteydessä täytyy sanoa myös se, että 90 prosenttia eivät ole eurooppalaisia yhtiöitä, vaan Euroopan ulkopuolella – ovat, niillä on toimipaikka. Ja tämä täytyy ottaa huomioon tulevissa sääntelyissä myöskin hyvin vahvasti. On time. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε... Kiitos tästä alustuksesta, tohtori Brabes, aihe, joka liittyy uusien teknologioiden ja digitaaliteknologian mukanaan tuoma kilpailuun onkin uusi aihe, jota on käsiteltävä sekä julkisen että yksityisen sektorin puolella. Meidän ei pidä rajoittua pelkästään perinteisiin kilpailumalleihin. Sitten vielä viimeinen puhuja, herra Pascal Albrecht Kirkenger, Tämä on varsin vaikeasti lausuttava nimi ainakin kreikkalaiselle. Toivon mukaan se meni jollakin tavoin hyvin. Te olette CDFn Brysselin toimiston johtaja. Olkaa hyvä. Habe slides. Tulen puhumaan äh, saksaa, vaikka äh, täällä nämä paperit ovat, tai siis nämä diat ovat äh, englanniksi. Siis minä tulen ZDFstä, joka on Saksan julkinen yleisradiokanava. Komission jäsen Reding sanoi muutama viikko sitten haastattelussa, miten hän vuonna 2020 mielellään katselisi televisiota. Siteeraan. Minä haluaisin katsoa vain niitä ohjelmia, jotka minun mielestäni ovat kaikkein mielenkiintoisimpia ja koska minä itse haluan. Ja siinä komission jäsen nimenomaan osui naulan kantaan, mistä ylipäätään on kysymys. Eli kysymys on siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ja e, muutkin, niin heillä on hyvin tärkeä päätöslauselma vuodelta 2007 liittyen julkisiin palveluihin media digitaaliaikana ja siinä huomioitiin, että nykyinen yleisradiotoiminta on enemmän kuin ainoastaan televisio. Olen kovin iloinen siitä, että kulttuurivaliokunta antaa meille tänä päivänä mahdollisuuden käydä tätä keskustelua tähän keski, tähän välitarkasteluun. Tämähän on ollut hyvin tärkeää nimenomaan ajatellen tätä audi, audiovisuaalista direktiiviä. Tämä direktiivi asetti peruskiven sille, että medioiden säätely Euroopassa tulevaisuudessa keskittyy nimenomaan sisältöön ja mielipiteen muodostukseen. Vuoden 2001 tiedonanto, josta tässä nyt on kysymys, on tiedonanto, joka sopii meille vielä ihan hyvin ja seuraavasta syystä. Sen vuoksi, että siinä on, siinä on juuri se tarvittava joustavuus, joka on välttämätöntä, jotta voidaan reagoida markkinoiden kehityskulkuihin. Ja siinä otetaan huomioon kolme aspektia. Se ei esimerkiksi kyseenalaista äh, sitä, äh, että Yleisradio on hyvin kehittyvä luonteeltaan. Sen lisäksi se on tällainen julkinen äh, kanava ja sitten sen lisäksi se toimii, se, se millä tavalla se toimii rahoitettuna. Miksi pitäisi vuoden 2001 tiedonantoa ylipäätään sitten tarkistaa? No tässä on aina otettu esiin kaksi syytä, miksi sen pitäisi olla välttämätöntä nähtävästi. Yksi on teknologinen kehitys ja toisekseen nämä väitetyt markkinoiden vääristymät liittyen siihen, että yleisradiotoiminta toimii uusilla aloilla. Nämä ovat ne kaksi asiaa, joita haluaisin teidän kanssanne käsitellä hieman tarkemmin ja tarkastella, ovatko nämä huolenaiheet ylipäätään perusteltuja. Me olemme sitä mieltä, että tässä ollaan liiallisen huolestuneita. Tämä on liioteltua, varsinkin mitä tulee markkinan vääristymiin liittyen yleisradiotoimintaan. Ja toki on tapahtunut teknologista kehitystä, joka ei ajattele tavallaan liian konvergionaalisesti tarpeeksi konvergionaalisesti, vaan keskittyy tiettyihin markkinakohtiin. No mitä ylipäätään televisiotoiminta on? Tässä on toiminta vuodelta 1920 ja vuosikymmeniä tämä oli pelkkää audiotoimintaa. 30-40 vuotta myöhemmin tästä tuli myös visuaalista. Ja sitten se muuttui myös väritelevisioksi. Ja sitten tuli tekstitv 70-luvulla ja sitten internetin kehittyminen. Tässä on sivut CDFn mediateekistä. Ja tältä sitten televisiotoiminta tai lähetystoiminta tänä päivänä näyttää. Nyt pitääkin kysyä oikeastaan, että mikä tämän päivän kehityksessä on täysin uutta liittyen siihen, mitä julkinen yleisradiotoiminta on aina ollut. Sehän on aina ollut innovatiivista. Ja mikä sitten tänä päivänä on todellakin uutta ja mikä on myös suuri haaste sekä julkiselle että yksityiselle toiminnalle, on se, että että se hyöty, mitä katsojilla on, on se, että katsoja voi katsoa rinnakkain ja interaktiivisesti televisiota tai käyttää audiovisuaalisia palveluita ylipäätään. Tämä äh, todellisuudessa vaikeuttaa vanhan ja uuden erottamista toisistaan hyvin paljon. Ja äh, tässä on ero lineaarisen ja ei-lineaarisen välillä. Ne haasteet, joita meillä on, käyn ne ihan lyhykäisesti teidän kanssa lävitse. Ensinnäkin televisio on kaikkein laajin eh, elektroninen media. Ainakin eh, Saksassa esimerkiksi eh, tämä näkyi edellisten jalkapallon MM-kisojen aikana. Vaikkakin internet menee eteenpäin, niin kuitenkin televisio on se päälähde uutisille. Me tiedämme, että lähes 100 prosenttia nuorista käyttää internettiä, mutta heikoimmat tai käyttäjäryhmät, esimerkiksi yli 60-vuotiaat, niiden, nekin ovat ryhtyneet käyttämään internettiä huomattavasti enemmän. Vuonna 2008 ainakin Saksan markkinoilla ensimmäisen kerran 14-19-vuotiaita käytti enemmän internetiä kuin televisiota, vaikkakin tämä rinnakkainen käyttö on hyvin suurta. Vaikka messaging, te näette tästä näistä punaisista videot, videolla on yhä suurempi rooli internetin käytössä, joka vaikuttaa hyvin paljon käyttäjien, käyttäjiin. Mitä tämä nyt sitten vaikuttaa julkiseen yleisradiotoimintaan, niin sen täytyy olla sellainen, että se otetaan tosissaan. Ja me esittäydymme tavallaan tällaisena ohjelmaperheenä, että meillä on tämä pääkanava ja muita kanavia ja luonnollisesti meidän täytyy myös verkottua online-palveluiden kanssa. Se tärkein, mitä me olemme tehneet viime aikoinaan teekki, niin kutsuttu catch-up-televisiointi. Ja meillä on erittäin suuri informaatiotarjonta, toisin kuin RTL. Te näette Tiedätte, että myös äh, fiktionaalinen, äh, fiktionaalisella sektorilla on hyvin suuri osuus. Tämä on hienoa, koska me voimme asettaa mediateekkiin vain omaa tuotantoa. Haluaisin kertoa teille äh, esimerkin näistä medioiden välisestä käytöstä, joka on jo oikeastaan realiteetti suurella osalla väestöstä. Viime vuonna meillä oli kymmenen osainen saksalainen fiktiosarja Die Deutschen, saksalaiset. Se oli, vuodesta, se oli Saksan historiasta vuoteen 1918 asti Meillä oli todella suuri markkinaosuus 16,1 prosenttia ja myös nuoria katsojia oli 11,6 prosenttia, mikä on paljon paljon enemmän kuin normaalisti. Meillä oli tästä, käytiin katsomassa näitä muita sivuja, jotka liittyvät tähän taustoihin ja muihin Joten tässä oli, hyvästä, tässä oli kysymys hyvästä sisällöstä, joka kiinnosti suurta osaa kansalaisia ja katsojia ja joka oli myös informatiivista. Sitten tästä toisesta kohdasta. Kysymys, johon palataan aina uudestaan. Joka kerta, kun puhutaan julkisesta yleisradiotoiminnasta, joka, joka ottaa käyttöön uusia teemoja – Muutamia lukuja Saksan näkökulmasta. Voin luonnollisesti puhua vain Saksan markkinoista. Jos katsotaan saksalaisia digitaalimarkkinoita, sekä klassisia että digitaalisia televisiomarkkinoita, Saksan markkinoissa – kukaan ei saavuta 20-25 prosenttia, koska markkinat ovat kohtuullisen sirpaloituneet, mikä on erittäin turhauttavaa varsinkin yksityiselle sektorille. Mutta te näette nämä vaalea, tämä vaaleampi pylväs tässä oikealla. RTLn osuus kasvaa Tilanne oli aikaisemmin hieman e- erilainen, mutta tähän olen ottanut ainoastaan puhtaat ja televisioluvat, ei radiolupia. Ja e, sitten e, täytyy huomioida myös mainostelevisioiden osuus, kuten Rostala aikaisemmin jo puhui. Kasvu tulee olemaan noin 1,6 1,46 prosenttia vuodessa. Me 1,46 prosenttia vuodessa me olemme voittamassa takaisin jonkun verran omia osuuksiamme. Meidän digitaalikanavissa ja online-palveluksissa, ne, niissä ei ole ää, mainoksia. Hyvin ristiriitaista, kuten te tiedätte, on tämä online mitä tulee uutisiin, tässä meillä on jonkun verran ongelmia julkisessa keskustelussa tuotu esiin. Olen ottanut äh, tässä esiin tiettyjä lukuja. ZDF Online, sen vuosibudjetti on äh, vuonna 2009-2011 12 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä tulee sitten äh, televisio markkinoihin yksityisille äh, siinä nuorten osuus on kasvussa. Tärkeää on myös äh, online-uutiset. Eh, Tässä on muutamia lukuja siitä. Hoite, joka on eh, uutis, eh, ei prime-time primetime uutislähetys, on siellä 13. Ja jos katsotaan Spiegel.de ja Bild.de, niin sitä, se on hyvin verrattavissa mutta jos katsotaan koko markkinoita, niin meillä on alle kahden prosentin osuus. Joten minusta tässä ei todellakaan voida puhua mistään suuresta markkinoiden vääristymisestä. Ja ainakaan Saksassa tässä nyt ei ole mitään suurta ongelmaa. Sen lisäksi, mitä me voimme tarjota, äh, äh, Mitä liittyy esimerkiksi rahoitusten rajoituksiin ja tähän kolmen tason testiin, josta täällä aikaisemminkin on puhuttu. Sitten tässä ihan vielä lyhykäinen sitaatti Matthias Stöffleriltä, joka on Springer kustantamon johtaja määritelmään, markkinoiden määritelmään ja tähän kilpailuun, josta me tässä oikeastaan nyt puhutaan. Patseliskin tästä jo puhui. Hän sanoi erässä haastattelussa viime vuonna, että saattaa olla niin, että digitaalinen laajuus saattaa olla todellakin korkea, mutta sitä ei voida rahallistaa. Ja mainostajat, tai siis tämä ei tule vahingoittamaan kustantajia eikä mainostajiakaan. Tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta taktisista syistä tässä nyt oikeastaan vain verrataan tai menee jauhot ja vellit sekaisin. Ja olen tässä nyt ihan pikkuhiljaa tulossa johtopäätöksiin. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö kilpailulainsäädäntö olisi käytössä myös julkisessa yleisradiotoiminnassa, mutta se voi koskea ainoastaan mainostajien kohdalla niitä asioita, jotka ovat kilpailullisesti hyvin tärkeitä. Esim. Ja se, mitä ei tulisi tehdä, niin se on nyt täällä tuotu esiin jo useampien puhujien toimesta. Me uskomme että peruskysymys liittyen uusiin medioihin, niin säätelyyn tulisi koskea nimenomaan siihen, miten ne vaikuttavat, miten laajoja ne ovat. Ja mikäli nyt kuitenkin tämä 2001 teksti kirjoitetaan uudelleen, niin me olemme sitä mieltä, että tammikuun 2009 luonnos, siinä ei pitäisi tehdä niin suurta eroa vanhan ja uuden välillä ja teknologia neutraalisuudessa ei olla välttämättä huomioitu nykyistä äh, kehityskulkua. Siinä täytyy ottaa huomioon äh, uusien medioiden äh, luonne ja sama koskee myös julkaisutoimintojen kilpailua. Ja mitä tulee markkinoiden arviointiin, niin siinä täytyy arvioida tämä sirpaloituminen huomattavasti paremmin, ihan kuten aikaisemmin Tanskan kollega tässä sanoi tästä Tanskan TV2 saamasta tuomioistuimen lausunnosta. Koko tämä olemassa oleminen ja se, mitä tehtäviä yleisellä julki, yleisradiotoiminnalla on, ja se, että se saa uusia tehtäviä, niin se ei itsessään johda kilpailun vääristymiseen eikä tule unohtaa sitä, että myös tämä säätely, josta me täällä tänä päivänä puhumme, se on nähtävä ihan yleiskontekstissa. Meidän täytyy katsoa, mikä meidän mediaympäristömme on Euroopassa. Ja minulla on herra Burdan sitaatti tässä, Burda medioiden edustaja, joka sanoi muutama viikko sitten, että kun aikaisemmin meidän kilpailijamme olivat Stern ja muut lehdet, niin tänä päivänä suurin kirjailija, kilpailija on Google. Eikä koskaan tule unohtaa sitä, että tässä on kysymys siitä, että maailma muuttuu ja yhdentyy ja sen täytyisi olla tässä se mittatikku, jonka perusteella sitten määritellään esimerkiksi kilpailulainsäädäntöä. Kiitos. Ε, Πασκάλ, θέλω να σε ευχαριστήσω για την εισήγησή σου. Kiitos, Pascal. En uskalla enää toista sukunimeäsi, niin ehkä voit salia minun kutsumaan sinua Pascaliksi. Sinä olet selkeästi kilpailuulottuvuuden ja nimenomaan terveen kilpailun merkityksen esiin. Myöskin uusien teknologioiden rooli tuli varsin mukavasti selvitetyksi. Se on innoittava tekijä, kun käymme jatkossa tästä keskustelua. Ja nimenomaan kun yhdistää tämän yksityinen julkinen sektori. Ja sitten Rova Hiernomi ensimmäisenä kysymys. Menettelytapa kysymys ensimmäisenä. Onko oikein? Kilpailuosaston päästöltä en tunnista ketään. Onko oikein, että sieltä ei ole edustusta? Komission rivi tässä on ihan vapaana. May uh, vastata? Niin, haluaisin todeta sen verran tämän kuulemistilaisuuden järjestelystä. Me kutsuimme myöskin kilpailupääosastosta komissiosta väkeä tänne paikalle – ja nyt niin, näyttäisi siltä, että osallistumisen suhteen on jonkunlainen ongelma. Sitä haluaisin vain sanoa selväksi, että komissiossa Reding hän sanoi aiemmin, että hän odottaa, että tämä tiedonanto, kuten 2001, niin myös pääosastoilta kilpailu ja tietoyhteiskunta, niin se tehdään, siitä päätetään yhdessä niiden kanssa. Näin mä, näihin odotuksiin haluaisin nimenomaisesti liittyä ja pidän tätä duaalin järjestelmän intressissä ja eurooppalaisen mediajärjestyksen kannalta välttämättömänä. No sitten asiaan. On selvää, että tarvitsemme tehtävänannon täsmentämistä, avoimuutta rahoituksessa. Nämä ovat kuitenkin teemoja, jotka 2001 tiedonannossa olivat mukana jo. Uutena teemana tähän uudelleenarviointiin, niin komissio on maininnut nämä uudet tekniikat ja ne johtopäätökset tästä konvergenssista. Ja tähän haluaisin keskittää kysymykseni. Ja esittäisin kaksi kysymystä. Ensinnäkin Rova Robironille, menikö se oikein? No, oikeastaan kaikkia teitä haluaisin kiittää, hyvät asiantuntijat, näistä hyvin informatiivisista aloituksista, mutta tässä vielä kysymyksenä keskittyisin siihen, että mielestäni parlamentille, mutta komissiollekin on hyvin tärkeää nähdä, että mikä on aktuaali tilanne päätöksien suhteen tuomioistuimessa. Ja kysymys on se, että Sitten puuttuu näihin käsitteisiin, markkinarelevanssi epäonnisti markkinoilla ja no, alun perinhän komission ehdotuksessa tämä markkinoilla epäonnistuminen. Me olemme lähteneet siitä, että kyse on väärinkäytösten valvonnasta. Nyt on tietysti myös markkinoiden vaikut, markkinointivaikutus ottaa huomioon. Jos katsotaan tämän päätöksen taustoja, niin tämä väärinkäyttö valvinta, markkinoilla epäonnistuminen, markkinoiden, vaik- markkinoiden vaikutus, niin mitkä, mitä viestejä sieltä tuomioistuimelta on tullut? Sitten toinen kysymykseni on herra Zaptöl, menikö oikein? Koska kun otetaan tämä duaali järjestelmän kehitystiedotusvälineessä ja Siinä kysymykseni koskee näitä digitaalisia ei-lineaarisia palveluita. Audiovisuaalisessa direktiivissä oli rajoitettu sähköisen käyntiin. Miten te Ranskassa selitätte tämän, tämän konvekkerissi, kun otetaan huomioon siltä taustalta, niin tämän lineaarisen ja ei-lineaarisen mediapalvelut? Miten erotetaan toisistaan teidän sään, sään, säännöstelyissä, ne siis sähköistä kaupankäyntiä ajatellen, jotka eivät tähän yleisradiolainsäädäntöön, siis ne palvelut, jotka yleisradiolainsäädännön piiriin liity? Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että meillä on tänään mahdollisuus keskustella näistä tärkeistä asioista, vaikkakin Tämä on komission toimivaltuuksissa, mutta on selvää, että hyvin monille jäsenvaltioille ja parlamentille tämä aihe eh, ja tämä tiedonanto luonnos ei ole hyväksyttävissä tällaisena tapana. Ja harmittaa, että kilpailu eh, osa pääosasto ei ole paikalla, mutta olen iloinen, että neuvosto on paikalla ja jäsenvaltioiden edustajia. Tämä on erittäin tärkeä viesti komissiolle myös. Mitä tulee äh, julkisen yleisradiotoiminnan tulevaisuuteen, on käynyt hyvin selkeästi ilmi, että he tarvitsevat uutta teknologiaa ja sen vuoksi on muutettava lineaarisesta ei-lineaariseen. Tämä on mielestäni selvä. Meillä pitäisi olla äh, tilaa julkiselle yleisradiotoiminnalle osallistua tähän kehitykseen. Komissio on ehdottanut hyvin rankkaakin arviointia. Minä olin todella otettu Tanskan esityksestä, Hörby Rönnin esityksestä liittyen tähän TV2 ja tuomioistuimen päätökseen. Minusta se on selkeä viesti meille kaikille, että meidän ei tule lähteä muuttamaan lainsäädäntöä toisella tavalla kuin mitä tuomioistuin on määritellyt. Kysymykseni liittyy sitten tähän arviointiin ja haluaisinkin kysyä kaikilta paneelin jäseniltä, millä tavalla tätä voitaisiin toimeenpanna sillä tavalla, että se ei estäisi jäsenvaltioita, koska olen nähnyt paljon kilpailukysymyksiä tai valtionapukysymyksiä. Jos jäsenvaltioiden täytyy tehdä oma arviointinsa, he ovat hyvin varovaisia, eivätkä he toimivat positiivisella tavalla, vaan hyvin rajallisella ja, ja tavallaan estävällä tavalla. Että mitä mieltä te olette tästä TV2 tuomiosta? Mutta kuulin myös mainostelevision edustajaa, ACTn edustajaa, joka sanoi, että jäsenvaltioilla on kuitenkin liikkumavaraa. Minun mielestäni näin ei välttämättä ole, koska jäsenvaltiot tulevat olemaan tässä hyvinkin tiukkoja – ja mikä voisi olla se tapa tuoda tämä käyttöön ja jättää kuitenkin tilaa tulevaisuudessakin julkiselle yleisradiotoiminnalle. Kiitos. Gracias. Kiitokset. Aluksi haluan esittää kiitokset koko valiokunnalle siitä, että tällainen keskustelutilaisuus järjestettiin, varsinkin kun kyseessä on varsin tärkeä asia, niin kuin jo varsin selvästi kävi ilmi. Alustuspuheenvuorot olivat todella kiintoisia ja tyhjentäviä, rikkaita sisällöltä, ja haluaisinkin siinä hengessä esittää vielä alustajille kiitokset. Pari kommenttia kuitenkin vielä direktiivin uudelleen eh, läpikäymiseen. Mielestäni Euroopan komission direktiiviuudistus on hyvä asia. Se on mielestäni välttämätön, koska vuoden 2001 tilanne on muuttunut ja siksi direktiiviä on päivitettävä. Kyse eh, on siis eh, sekä yhteisön lainsäädännön uudistuksista että myöskin teknologisista uudistuksista tiedonannossa 2001 viitataan julkisiin palveluihin ja siihen, että on pystyttävä taattava monimuotoisuus ja demokraattinen levitys. Minun mielestäni Euroopan komission on pidettävä kiinni kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta ennen kaikkea ja jollakin tavoin pyrittävä siihen, että myöskin epäreilu kilpailu poistuu subsidiariteettiperiaatteen käyttö kuitenkin tietysti jossakin määrin on toivottavaa. Toivon samoja toimia myöskin uusilta komission jäseniltä. Rahoituskysymys erityisesti julkisella sektorilla on seikka, johon on kiinnitettävä huomiota, koska näyttäisi siltä, että yhä enemmän kustannuksia katetaan mainoksilla. Haluamme korkeaa laatua ohjelmilta – mutta jotta siitä voitaisiin pitää kiinni, se edellyttää sitä, että myöskin lainsäädännölliset kehykset ovat entistä selkeämmät. Tämä koskee sekä julkista että yksityistä tarjontaa. On oltava äärimmäisen varovaisia, kun puhutaan siitä, että julkisen audiovisuaalisen tarjonnan piiriin voitaisiin ottaa jonkunlainen kustannustenmaksukäytäntö – mukaan, koska kuitenkin perinteisesti kyse on ollut tarjonnasta, joka on ilmaista. Oli, olisinkin peräänkuuluttanut ilmaisuuden <clears throat> vuoksi julkista uutta rahoitusta. Kiitos. Ja sitten Helga Tryppel. Frau Vorsitzende, auch ich möchte damit... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aloittaa sillä, että kiitän kaikkia kutsuttuja vieraita näistä todellakin hyvistä ja sisältörikkaista alustuksista. Haluaisin pyytää, että pöytäkirjaan laitetaan, että odotetaan tästä uudesta tiedonannosta komissiolta – yleisradiotoiminnasta, että kilpailu, kilpailun ja tiedotuksen pääosassa tekevät yhteistyötä. Meidän poliittinen intressissä täytyy olla, ja ei ole mikään hyvä merkki, että kilpailun pääosasto ei ole täällä paikalla tänään eh, ikään kuin sen muoton mukaan, että tehkään kulttuurille haluamme, teemme joka tapauksessa omaa politiikkaa. Tämä ei ennusta hyvää ja odotamme, että tässä tällainen poliittisten muotoiluyhteistyö yhteistyö on voimassa eurooppalaisen intressin nimissä, koska on kyse siitä, että miten tätä mediamaisemaa muotoillaan EUn sisällä. Ja tässä molempien toisaalta kilpailuoikeuden ja sitten toisaalta mediapluralismin, kulttuurisen monimuotoisuuden ja laadukkaan sisällön, niin pitää löytää ne hyvään tasapainoon ja tämä onnistuu vain, kun kilpailun pääosasto pelaa tässä mukana. Sitten haluaisin ottaa esille, että tietysti on aina kivaa, kun on näin paljon kilpailu yksityisiä julkiseen välillä, niin yksi osakysymys sitten on Ross Piganille, että se, miten teitte alustuksenne, niin voin olettaa siitä, että Sarkosin ehdotuksien suhteen, että mainoksia, mitä hän puhui mainoksista julkisella puolella, niin pidätte sitä varmaan hyvänä. Ja sitten Tässä sanottiin, että nämä uudet kilpailijat ovat usein televiestintäyhtiöitä, Googlea, Facebookia, niin että jos tulevaisuudessa on lainsäädäntöä ja poliittista sääntelyä tästä, niin mihin suuntaan te sitten ajattelette, että mitä sääntelyä tässä pitäisi olla koskien näitä hyvin suuria toimijoita, jotka maailmaa ovat itse asiassa muuttaneet? Ευχαριστώ πολύ. Ε, πριν δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. ennen kuin annan puheenvuoron viideksi minuutiksi kaikille alustuspuheenvuoron käyttäjille vieraille. Haluaisin vielä lähteä liikkeelle eh, lopusta ja edetä kohti alkua. Nimittäin minulla on vielä kaksi lisäkysymystä itselläni. Ennen kuin niitä esitän, haluaisin vielä Aha, anteeksi, olikin unohtanut jonkun puhu, puheenvuoropyynnön. Tak, ja zgłosiłam się jeszcze przed wypowiedzią pani, Hani, pani Anikop. Ennen Enikopin puheenvuoroa tässä jo pyysin puheenvuoroa, mutta näyttää nyt siltä, että minulla pitäisi olla mahdollisuus sanoa muutama sana. Ensimmäinen kysymys koskee selkeitä rahoitussääntöjä. Minusta näyttää, että tämä on erityisen tärkeä asia tässä suhteessa, että haluaisin vähän liittää tätä keskusteluun, jota on käyty Puolassa näistä lupamaksuista. Puolalainen julkinen yleisradiotoiminta rahoitetaan lupamaksuista – Hallitus on nyt kuitenkin halunnut poistaa tämän lupamaksun, TV-lupamaksun, mutta itse tiedotusvälineet ja monetkin tahot pyrkivät eh, puolustamaan tätä TV-lupamaksua ja sen perusteella tapahtuvaa toimintaa, mutta se aiheuttaa sen, että on siis tarve julkiseen tukeen. Mutta ei julkinen tuki, joka olisi hallitukselta, eli se ei riippuisi siitä, että minkälainen kulloinkin hallitus on. Eli nyt tulee tärkeä määritelmäkysymys esille, koska se vaikuttaa siihen, että mikä on demokraattisilla elimillä rooli tässä voidaan kohdella TVT ja radiota eri tavalla riippuen siitä, että kuka milläkin hetkellä hallitsee. Ja tässä mielessä TV-luvan ylläpitäminen on tärkeää. Tällaista keskustelua on käyty yli vuoden hyvinkin intensiivisesti Puolassa. Tässä täytyisi mielestäni ajatella myös erilaisia julkisia tukia, koska täällä ei ole pelkästään budjettimäärärahakysymys. Toinen kysymys koskee tätä sekajärjestelmää. Tämähän julkisella näyttää erilaiselta tämä asia kuin yksityisellä puolella. Julkisella puolella ei voi keskeyttää ohjelmia mainoksilla. Mainoksen esittämisaika on myös rajoitettu. Rajoitukset koskevat rajoituksia ohjelmissa, jotka, joita voidaan lähettää sekä julkisella että yksityisellä puolella, voivat vaikuttaa esimerkiksi lapsiin, ovat liian brutaalia. Nämä ovat siis näitä lähetysaikarajoituksia. Nämä asiat siis haluaisin eh, sanoa sitten rahoitussääntelystä. Ja sitten haluaisin ottaa esille vielä Rova Enikotin esille ottaman asian myöskin. Hänen mielipiteensä, että Yksityisen television laadun taso on myös tärkeä, sitä haluaisin eh, hyvinkin tukea. Puolessa tapahtui niin, että kun tällainen iso veliohjelma, sillä oli paljon katsoja, vaikka se laatu nyt ei ollut kovin korkeatasoinen, tällainen Big Brother-ohjelma, niin tuli sitten sellainen tilanne, että tämän suosittuuden vuoksi yksi sen ohjelman osallistujista valittiin parlamenttiin. Eli tämä pitäisi ottaa huomioon, että kun tällaiset skandaalimaiset käytännöt hyvin alhaisella tasolla, jota tuetaan tällaisissa ohjelmissa, jos tämä yleistyy, niin se aiheuttaa sen, että tällainen toiminta siirtyy myös muille elämän osa-alueille, mikä ei ole ollenkaan hyvä asia. Kiitos. Ja nyt kysyisikin, onko komissiosta joku paikalla, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei. No niin, ennen kuin annan siis puheenvuoron nyt kolmeksi minuutiksi alustajillemme, esitän omat kysymykseni, eli ne kaksi kysymystä, täydentävää kysymystä, josta äsken mainitsin. Jos mahdollista, niin voisitteko selvittää meille sen, missä ollaan menossa niiden neuvotteluiden suhteen, jossa jaetaan taajuuksia ja nimenomaan digitaalisia taajuuksia, jotta voitaisiin saada selkeämpi käsitys digitaalisesta puolesta. Ja sitten toinen kysymys. Kysymys on osoitettu herra Sabiulle. Nimittäin arviointi. Te puhuitte ohjelmien arvioinnista nimenomaan julkisella puolella. Näiden äsken mainittujen arviointien perusteella, jos oikein ymmärsin, jaetaan tukia. Ovatko kriteerit laadullisia? Minkälaisia muita kriteereitä mahdollisesti käytetään? Onko jotain kasvatus- kulttuuri tai, tai muun tyyppisiä kriteereitä myöskin käytössä? Ja käytetäänkö niitä mahdollisesti jatkossa myöskin yksityisellä puolella? Euroopan komissiohan peräänkuuluttaa nyt tällaista arviointia. No niin, ensimmäisenä sitten antaisin puheenvuoron Paskalle kolme minuuttia. Nicht an, doch. Ja, pardon. Äh, Sie haben die digitale äh, Dividende. Mainitsitte digitaalisesta kuilusta. Viitattiin myös joihinkin toimijoihin ja kilpailuoikeuteen. Yleisesti tässä on kuitenkin kyse eri asiasta. Me olemme sitä mieltä, että tämä frekvenssitaajuuspolitiikka – niin se pitäisi pysyä jäsenvaltioiden piirissä yleisradiotoiminnassa. Tässä on kyse osa-alueesta, jossa sääntely, sääntely ei pidä nähdä erillään muusta. Ja tämä on meille hyvin suuri asia ja tässä mielessä kiitänkin sitä, että tämä kulmistelu on tänään järjestetty se johtopäätös, mikä voidaan tehdä tästä kaikesta, on mielestäni se, että nämä oikeutetut kysymykset ja keskustelu eurooppalaisesta kilpailuoikeudesta pitää nähdä yh, yh, yleisessä asiayhteydessä. Ei voi olla erilaisia logiikoita medioiden sääntelyyn eurooppalaisella tasolla. Ja meidän näkökulmastamme on todellakin ratkaisevaa, että teknologian ja lähestymistapa on sellainen, jota toteutetaan johdonmukaisesti että kunnioitetaan sitä, mitä kompetentit jäsenvaltiot haluavat julkisesta yleisradiotoiminnasta ja päättävät keskusteluradiotoiminnasta tapahtuu ensisijaisesti jäsenvaltioissa. Siis näille kansalaisillehan tätä ohjelmaa tehdä ja sen maksavat jäsenvaltioissa. Täällä on varmaan kaikille selvää, että Puhumme eurooppalaisesta sääntelymallista, joka perustuu tähän duaalijärjestelmään. Tietysti tässä on kyse myös tasapainoista kilpailusta, siitä ei ole kysymystäkään, ja mehän myöskin opimme toisin, toisiltamme. Tätä ei halua kukaan kieltää, me heiltä ja he meiltä, ja tietysti enemmänkin. Tämä journalistinen kilpailu, sillä on suuri merkitys, Minä olen sitä myöskin käsitellyt tänään ja minulla myöskin monet muutkin speakerit ja sitten puhuja sanoi jotakin ranskaksi. Ja tässä on kyse siitä eurooppalaisesta läsnäolosta tällaisessa verkostossa tai verkossa, jossa pääomavirta menevät yli paljon taloudellisten. Eh, yli tässä ra- tehdään rakennemuutoksia, tässä johdetaan ihmisiä tietyn sisällön luokse. Ja jos tässä kilpailussa haluamme olla läsnä vahvemmin kuin tällä hetkellä olemme, minä näytän sitä kuvia, niin on ihan itsestään selvää, että Euroopan täytyy olla tässä myös läsnä tässä kilpailussa. Ja minusta on myös sitten tärkeää tämä talouden kilpailun näkökulmasta on se, että mikä positiivinen vaikutus julkisella investoinneilla on tällä alueella. Se täytyy tunnustaa. Ja sehän kilpailusta määräysatlahan se tunnustetaankin, mutta se täytyy ottaa vielä vahvemmin huomioon siinä, kun toteutetaan tätä koko lähestymistapaa. Koska meidän taloudellinen roolimme, ei, sitä ei pidä aina nähdä negatiivisesti tällaisena epäreiluna eh, kilpailun vääristämisenä julkisilla rahoilla. 2009 yli 500 suuri summa kuitenkin laitetaan näihin investointeihin meidänkin puolestamme. Erityisesti pienissä, pienissä maissahan tällä on vielä enemmän merkitystä. Me todellakin teemme jotakin myös liukuisen rahoilla. Meidän sitä pitäisi unohtaa. Thank you very much. Um, I'm give the floor to Mr. Uh... Kiitokset. Ja seuraavaksi annan sitten puheenvuoron Brabetsille. So, geht's jetzt? Ja. Kolme kysymystä. Ensinnäkin mainonta yleisradiotoiminnasta. Minä pidän tärkeänä, että jäsenvaltiot myös tulevaisuudessa voivat huolehtia siitä, että toimintaa voidaan duaalisti rahoittaa siis myös mainonnalla. Toinen kysymys liittyy puheenjohtajan kysymykseen. Se lisäarvo, jota me tuomme, sitä on aina hyvin vaikea laskea. Sillä on sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tekijöitä. Meidän täytyy yhdessä toimia koska yleisradiotoiminnan tarjoajana meidän täytyy yrittää yrittää nimenomaan äh, viedä eteenpäin näitä laadullisia kriteereitä, mitä sitten tulee määrällisiin, kvantitatiivisiin kriteereihin, niin niihin liittyy esimerkiksi, esimerkiksi kuinka paljon meillä äh, esimerkiksi Brysselissä äh, parlamentissa on yleisradion edustajia ja kuinka paljon mainostoiminnan edustajia jos te ne laskette, niin silloin te saatte hyvin selkeät luvut. Ja näette, että Euroopan asioiden seurannassakin on hyvin selkeä määrällinen ero. Ja sitten lopuksi Tryppelin kysymys. Minä uskon, että erittäin suuri haaste on se, mitä esimerkiksi Google nyt tekee mainonnan, kanssa, Bureau Targetin, eli että että he varastoivat asiakkaiden tietoja ja sitten heitä, heihin voidaan ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti. E, Itävallassa 50 prosenttia mainonnasta ei enää tapahdu tällaisissa julkisissa medioissa, vaan nimenomaan hakukoneiden sivuilla, sähköpostisivustoilla ja niin edelleen. Ja uskon, että tämä tapahtuu hyvin nopeasti ja tulevina vuosina mainonta sekä julkisessa yleisradiotoiminnassa että mainostoiminnassa tulee yhdistymään. Ja sitten täytyykin miettiä tätä medioiden rahoittamista ja millä tavalla mediat, jotka kuitenkin ovat demokratian tukipilari, miten niitä jatkossa tullaan rahoittamaan. Se on yksi suuria tulevaisuuden kysymyksiä, joka odottaa ratkaisuaan. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην Μαρία Kiitos. Seuraava on puhuja Maria Röverön. Haluaisin käsitellä minulle esitettyä kysymystä ja sen vuoksi haluaisin keskittyä tähän etukäteisarviointiin, ex ante arviointi, niin kuin se nyt on tässä tiedonantoluonnoksessa, niin se ei kyse pelkästään väärinkäyttöä. Se on yleinen menettelytapa, jota yleisradio toiminnan harjoittaja, se pitäisi aloittaa, kun laajennetaan olemassa olevaa palvelua tai aloitetaan uusi palvelu. Ihan nimenomaisesti sanotaan tiedonannossa, että mitä lähempänä uusi palvelu on olemassa olevaa kaupallista palvelua, niin sitä todennäköisemmin se vie katsojia pois kilpa- kaupallisilta toimijoilta ja sitä enemmän se vääristää kilpailua. Se tarkoittaa, että aina kun julkinen toimija aloittaa uuden palvelun, niin se vääristäisi kilpailua, ellei sillä ole ollenkaan taloudellista potentiaalia tai ellei sitä toinen tarjoaja tarjoa markkinoilla ollenkaan. Ja tämä on merkittävä näkökohta julkiselle toiminnanharjoittajille, koska se estää tätä julkisen palvelun kehittämistä. Se tarkoittaa, että de facto nämä kaupalliset toimijat olisivat ne, jotka määrittelisivät osaltaan, mitä julkisen toiminnan harjoittajat voivat tulevaisuudessa tehdä. Ja me näemme tämän jo tässä keskustelussa esimerkiksi, joka sanomalehtiosastolla osastolla on, joka esimerkiksi Tanskassa on, aloitettiin internetistä ehkä jopa 15 vuotta sitten. Ja nyt kun markkinat ovat toimivat ja on paljon ma- mainospotentiaalia internetissä, ne haluavat meidät pois sieltä. Ja tätä tarkoitan, kun puhun näistä asioista. Sitten on myös tämä suuri hallinnollinen rasite, kun tehdään näitä vaikutusten arviointia markkinoille. Ja pienenä maana, jossa budjetti on paljon pienempi kuin suurten toimijoiden ja valtioiden budjetit Euroopassa, niin se estäisi myös meidän normaalia sisällön kehittämistämme, koska olisi paljon vähemmän rahaa sisällön tuottamiseen. Joten me olemme hyvin huolissamme tästä ja näemme tämän tärkeimpänä asiana että ei tule yleistä eurooppalaista arviointia. Se pitäisi jättää kansalliselle lainsäätäjälle äh, hoitaa näitä asioita. Ευχαριστώ Μαρία. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπίγκαμ. Kiitos Maria esittää Rosbika. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensimmäinen oli teiltä ja Hieronimiltä siitä, pitäisikö äh, DG-informaation äh, äh, olla tässä mukana. No, minä en voi kertoa, miten komission pitäisi työnsä tehdä, vaikka välillä tekisi mielikin. Mutta ei minulla nyt ole tässä nyt mitään mielipidettä siinä, että, että tulisiko tässä olla puhdas DG-kilpailuosaston teksti vaiko tiedonanto. Ja sitten Trippelin siitä, mitä, kysymys siitä, että mitä on tapahtunut Ranskassa, jossa Yleisradiolla äh, on huomattavasti rajallisemmat mahdollisuudet käyttää mainoksia. Te sanoitte, että te luulisitte, että olette sitten minun pitämään tätä hyvänä. No, äh, minusta periaate siitä, että yleisradiotoiminta rahoitetaan julkisesti on ainoastaan hyvä. Ja se, mitä Ranskassa tapahtuu, on aiheuttanut suuria ongelmia kaupalliselle sektorille. En ole mikään 27 jäsenvaltion mediamarkkinoiden asiantuntija, mutta minun kollegani on laatinut tästä asiakirja, joka on tuolla huoneen takaosassa saatavilla. Ongelma Ranskan järjestelmän kanssa on se, että sen sijaan, että menetettyjen mainosvarojen lisää korvauksena käytettäisiin enemmän julkista rahoitusta. Luultiin, että mainokset menisivät yksityiselle puolelle ja se raha tulisi sieltä jotenkin muuta kautta takaisin, mutta nämä mainosrahat ovat vain kadonneet sen vuoksi, että yritysten markkinabudjetteja on leikattu tai ne menevät internettiin tai jonnekin muualle. Joten tämä nyt on vain minun tulkintani. Sitten eh, herra Fischer esitti mielenkiintoisen kysymyksen näistä ex-ante-tarkistuksista. Meidän täytyy selvittää, mistä me puhumme. Aseteilla ja minulla ei ole mitään sitä vastaan, eh, että eh, yleisradio toiminnassa käytettäisiin uutta teknologiaa. En, ei ole tarkoitus, että heidät jätettäisiin johonkin analogiseen loukkuun ja me vain hallitsisimme digitaalista maailmaa. Se, ei, se on fantasia julkisella yleisradiotoimillakin on digitaaliset kanavat ynnä muut. Kysymys on nyt vain se, että millä tavalla me säätelemme tätä uutta maailmaa. Meidän yrityksemme on kuten tanskalainen kollega tässä puhui tästä tiedonannosta ja siitä, miten yksityiskohtainen se on. No, tässä tiedonannossa on yhdeksän kohtaa, jotka liittyy tähän ex ante tarkistukseen. Ensimmäisessä kolmessa määritellään jäsenvaltioiden toimivaltuudet. Kohdassa 62 puhutaan näistä erityisissä olosuhteista. tämä ei ole nyt yksityiskohtaista säätelyä. Yksityiskohtainen säätely tehdään kansallisella tasolla. Eh, esimerkiksi Isossa Britanniassa meillä on eri viranomaiset, eh, joilla on omat sääntönsä 36 sivua pitkä. Ja taas sitten eh, Saksassa Alende ja komissio on tehnyt kompromissin ja siellä on asiakirja, joka on 90 sivua pitkä. Ja komissiolla on vain yhdeksän kohtaa ja minulle, minusta tämä on hyvin tasapainossa. Komissio antaa nämä yleiset periaatteet Euroopan tasolla ja sitten tämä yksityiskohtainen työ tehdään kansallisella tasolla. Ja jos on pieni jäsenvaltio, niin ei ehkäpä tarvitse olla niin tarkka kuin Saksassa, jos Tanskassa tämä voidaan määritellä kuudessa sivussa. Hyvä, se sopii meille. Mielestäni tämä on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys esimerkiksi Saksa ja Tanska, siellä on jo nämä julkiset ex ante järjestelmät. Eli tässä on kysymys siitä, että tehdään tällainen markkinavaikutusarvio uusien toimien yhteydessä. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Ranskasta. Kiitos puheenjohtaja. Ensin teidän oma kysymykseni vastatakseni. Kyse oli siis ex-antearvioinnista julkisen sektorin ohjelmatarjonnan osalta. Niin kuin äsken selvitin, kyse on Misevojan eli CSAn pääjohtajan ehdotuksesta, jota Ranskan hallitus on tukenut. Tähän halusin kiinnittää huomioon. No, hänen ajatuksensa olisi se, että otettaisiin siis tietty ohjelmajakso, tarkastelun äh, kohteeksi ja siinä yhteydessä käytettäisiin pikemminkin kulttuurillisia ja laadullisia kasvatuksellisia kriteereitä. Mutta niin kuin sanottu, tätä voidaan varsin hyvin käyttää myöskin yksityisellä sektorilla. Joten äh, jos halutaan harjoittaa samantyyppistä arviointia yksi, yksityisellä puolella, on kriteerit hieman vaihdettava. Sitten Rova Hieronen, millä vastaisin seuraavalla tavalla. Hän kysyi audiovisuaalista mediasta ja, ja siitä, miten sitä voidaan soveltaa, soveltaa tämänhetkisen tilanteeseen. Audiovisuaalinen lainsäädäntö on juuri valmistumassa ja se julkaistaan tämän viikon lopulla, joten sieltä on löydettävissä uudet säännöt. Me haluamme kuitenkin säännöstellä tämän tyyppistä eh, toimintaa, puhutaan nyt sitten minkä tyyppistä tahansa audiovisuaalista toiminnasta, videoista tai muista. Ensinnäkin haluamme säädellä eh, mainontaa ja myöskin audiovisuaalisen tai elokuvatuotannon osuutta, kuten myöskin lastensuojelua. Nämä kaikki ovat mukana tuossa uudessa lainsäädännössä. Sen sijaan kaikki kuluttajatyyppiset riidat, oli sitten kyse hinnoista tai, tai muista kysymyksistä, ne kuitenkin jätetään erikseen erillisen lainsäädännön piiriin. Sama koskee myöskin sopimusasioita. Sitten, sitten vielä, jos sallitte, herra Diganille toteaisin lyhyesti kysymyksistä seuraavaa. Varsin selvästi jo Euroopan parlamentin keskusteluissa puhuttiin asiasta ja sama koskee myöskin Ranskan edustajalaitosta. Ei tässä ole kyse mistään erityisistä televisioveroista, vaan aivan normaalista veron kannosta – oli sitten eh, kyse jostakin, oli kyse nyt vaikkapa arvonlisäverosta tai, tai muista ja erityisverosta, ei. Tähän mennessä on ollut käytössä pelkästään normaalin veronkantoon sisältyvät verot ja, ja varat. Kuitenkin tilanne eh, nyt vuonna 2009 taloudellisen kriisin myötä on muuttunut ja, ja, ja täytyy miettiä millä tavoin tuota mainonnan poistamishanketta nyt mahdollisesti muutetaan, ehkä suhteellisen periaatteen mukaan. Mutta niin kuin sanottu, kyse ei ole mistään erityisestä veronkannosta, joka olisi <clears throat> suunnattu pelkästään audiovisuaaliseen suuntaan. Subsidiariteettiperiaatteen merkitys niin kuin Euroopan komission tiedonannossa varsin selvästi todeta, on tärkeä asia ja sitä kautta myöskin julkiselle puolelle tarjoutuu parempi mahdollisuus olla ajan hermolla ja, ja digitalisoitua niin kuin siltä odotetaan. Kiitokset ja sitten annan vielä viimeksi puheenvuoron herra Kostalle. Kiitokset palaan aiheisiin, joita keskustelussa käsiteltiin. Ranskan mallista käytiin eh, keskustelua, toisin sanoen uusista rahoituskriteereistä. Itse haluaisin eh, todeta, eh, että kyseessä näyttäisi olevan varsin hyvä periaate. Toisin sanoen yksityinen ja julkinen sektori ikään kuin jatkaisivat omalla linjalla ja ne eivät kilpailisi enää keskenään mainonnasta. Sen sijaan en kuitenkaan ole sitä mieltä, että se tapa, jolla tämän ollaan ottamassa käyttöön, ei välttämättä ole kovinkaan esimerkillinen eikä hyvä. hyvä. Ymmärrän asian äh, sillä tavoin, että jokainen julkinen äh, televisiokanava hakisi rahoitusta omalla tavallaan ja se voisi ehdottaa esimerkiksi sopimuksen solmimista aina tapauskohtaisesti. Ei nyt kuitenkaan niin, että tämä olisi joku sine qua non periaate. Se on siis kiintoisa ehdotus. Toinen asia, johon halusin vielä lyhyesti viitata, liittyy eri toimintatapoihin, joka vie meidät puhumaan myöskin Rova Redingin mainitsemaan itse ohjelmointikysymyksen. Minä näen tämän pikemminkin mahdollisuutena julkisille televisioille, koska tällainen erilaisten medioiden liittäminen ja, ja menettelytapojen yhdistäminen on ensinnäkin tapa, toimintamalli, jonka kautta myöskin netti, puoli internet puoli voidaan jollakin tavoin yhdistää julkisen television toimintaa. Me laajentaisimme palveluita eh, myös kirjoitetun sanan ulkopuolelle. Se on itse asiassa jo käynnistynyt ja kritiikkiäkin on esitetty, mutta hanke sinänsä on kiintoisa. Toinen aspekti tähän asiaan liittyen on se, että julkinen televisio voisi tällä tavoin tarjota ohjelmia – joita rahoitettaisiin internetin kautta. Varsinkin kun usein julkisella sektorilla toiminta on pysyvämpää, kun taas yksityisen sektorin tarjonta voi olla hyvinkin lyhyt aikaista. Kiitokset, herra professori. Haluan sydämellisesti kiittää teitä kaikkia. Ja valiokunnan puheenjohtajana en tässä voi mitään henkilökohtaista mielipidettä äh, tuoda, mutta yhden yleisen äh, kannan täällä voin todeta salissa. Mainosten, mainostamisen poistaminen, en nyt puhu tässä lainkaan mainosten äh, väärinkäytöstä, mutta kysymys siitä, millä tavalla rahoitetaan yleisradiotoimintaa olisiko vain puhtaasti valtiollisin varoin, on luonnollisesti kysymys, jota on mietittävä sen vuoksi, että julkisella yleisradiotoiminnallahan on tehtävä tarjota julkista palvelua. Se on väline, jota hyödynnetään kulttuurisessa vuoropuhelussa ja silloin jokainen jäsenvaltio oman budjettinsa mukaan määrittelee sen, miten sitä käytetään. Haluan kiittää teitä kaikkia ja vaikkakaan komissio ei ollut paikalla, niin kiitän, että te olitte paikalla. Tämä keskustelu oli mielenkiintoinen. Te olette audiovisuaalisten medioiden asiantuntijoita. Tämä on erittäin mielenkiintoinen sektori. Siinä kuuluu paljon haasteita, salaisuuksia, tärkeitä näkökulmia. Ja minä uskon, että tämä keskustelu tullaan käymään ainakin vielä kerran uudelleen sekä talous- että teollisuusvaliokunnissa – jossa tullaan puhumaan nimenomaan valtion tuesta julkiselle yleisradiosektorille. Kiitän teitä kaikkia, sekä jäseniä että vieraita. Kiitos.